Okay, ladies and gentlemen. Hyvät naiset ja herrat, nyt pyytäisin teitä aloittamaan asettautumaan paikoillenne. Ja keskusteluja voi käydä ainoastaan tämän salin ulkopuolella. Se on meidän valiokuntamme perussääntö. Nythän meillä on vieraanamme Kanadan kansainvälisen kaupan ministeri, joten pyytäisin teitä kaikkia nyt ilmentymään kuuntelemaan häntä. Niin kuin sanoin, kutsuin ministerin keskustelemaan tästä äh, Kanadan kauppasopimuksesta. Hän on nyt todella vieraanamme. Lämpimästi tervetuloa ja kiitoksia siitä, että olette tullut vieraksemme. So, uh, now... Nyt meillä on noin tunti aikaa käydä keskustelua ministerin kanssa, erityisesti tästä tulevasta sopimuksesta. Ministeri alustaa ensin keskustelun, sitten äh, varjoesittelijät saavat äh, tietenkin kukin puheenvuoron. Ja olen kuullut, että täällä on kovasti puhehaluja Eh, jäsenillä. siksi rajoittaisin mielelläni puheajan kahteen minuuttiin kullekin. Joten puhukaa lyhyesti ja ytimekkäästi. Ministeri, olkaa hyvä. Um, thank you very much, Parent. Thank you. Mm, kiitoksia oikein kovasti tällaista, tästä tervetuliaista lounasta. Ja haluan tervehtiä varsinkin valiokunnan jäseniä, jotka tulivat käymään muutama viikko sitten. Hienoa oli nähdä teidät meidän parlamentissamme. Hienoa, että olette nyt täällä paikan päällä ja sanoisin vielä, eh, että järkyttävää, että nämä tapahtumat täällä olivat niin ikäviä, kun olitte Kanadassa. Minä haluan esittää osanottoni kaikille. Olen tyytyväinen, että pääsitte tänne takaisin ja todellakin myötätuntoa. Ehm, ja nyt tosiaan äh, kiitoksia, että kutsuitte minut tänne. Äh, kai minä voin puhua ranskaa. Äh, Euroopan parlamenttiin siis kutsuitte. Minä puhuin viime viikolla Bundestagissa ja voi niitä tulkkiraukkoja, ne olivat hiukan yllättyneitä. Euroopan parlamentti on yksi suurimpia demokraattisia toimielimiä maailmassa ja minäkin olen itse edustaja, aivan kuten tekin kaikki. Edustan kansaa, minulle on ilo puhua teidän kanssanne. Belgia on juuri kokenut terroritekoja ja minä haluan esittää surun niin Kanada suhtautuu solidaarisesti brysseliläisiin, belgialaisiin, kaikkiin eurooppalaisiin ja tämä on meille erittäin tärkeää Kanadalle. Eh, tämä on yhteistä Euroopan kanssa nyt kun tämä tilanne on näin vaikea ja mm, me haluamme, eh, että Euroopassa noudatetaan samoja periaatteita kuin Kanadassa. Ehm, te olette erinomainen kumppani eh, nyt kun meillä on kattava eh, talous- ja kauppasopimus. Minä voisin kuvitella, että olen ensimmäinen uuden Kanadan hallituksen ministeri, joka on tullut tänne parlamenttiin puhumaan Joten ajattelin, että ehkä aluksi sanoisin aivan muutaman sanan hallituksestamme, joka valittiin lokakuussa. Ja me tulimme ministereiksi marraskuun neljäs päivä. Aivan muutama sana meidän perusperiaatteistamme ja sitten SETAsta, kattavasta talous- ja kauppasopimuksesta ja sitten voikin vastata kysymyksiinne. Hallituksesta ensin Pääasiassa olemme sitoutuneet juuri tällä viikolla meidän pääministerimme on menossa YK New Yorkiin allekirjoittamaan hyvin historiallisen ilmastosopimuksen. Yksi ensimmäisistä asioistamme oli se, että saimme aikaan valtavan kanadalaisen delegaation. Se edusti hyvin laajasti yhteiskuntaamme myös alkuperäisyhteisöistä. Tämä valtuuskunta meni Pariisiin. Hienoa, että meillä oli aktiivinen, energinen rooli tuossa ilmastosopimuksessa. Sitoutuminen ympäristöön on hyvin keskeistä hallituksellemme. Se on ydinarvojamme ja varmasti olemme teidän kanssanne samoilla arvoilla siinä. Ja sitten toinen keskeinen arvo, joka kannattaa mainita täällä tänään, on pakolaiskriisi. Halusin äh, vakuuttaa teille eurooppalaisille, kaikille teille, että arvostamme kovasti sitä, että tämä kriisi ei ole pelkästään eurooppalainen ongelma, vaan kyseessä on globaali kriisi. Ja valikampanjamme aikana hallitus sitoutui siihen, että Kanada tekee oman osuutensa ja me halusimme ottaa vastaan 25 000 syyrialaispakolaista Kanadaan. Me pääsimme 28. Eh, helmikuuta tuohon tavoitteeseen. Kyseessä eivät ole eh, pakolaiset, jotka tulevat eh, tuonne rannoillemme, vaan me lähetämme lentokoneita hakemaan heitä. He saavat kansalaisuuden loppujen lopuksi ja toivottavasti 40 000 yhteensä tänä vuonna. Eurooppalaisten on tärkeää tietää tämä, koska tämä on merkittävä asia Euroopalle ja haluamme sanoa, että olemme teidän rinnallanne tässä asiassa myös teoissa, ei pelkästään sanoissa. Ehm, ja sitten olen henkilökohtaisesti hyvin äh, ylpeä äh, hallituksestamme ehm, ja meidän äh, pääministerimme on ylpeä, koska hän on feministi ja monimuotoisuus on meidän ydinperiaatteitamme ja 4.11. Eh, eh, me saimme tällaisen 50-50 eh, hallituksen, tasa-arvoisen hallituksen. Olen todella ylpeä siitä, että pääministeri sai tämän aikaan. Ja se on minulle suuri kunnia ja todellakin äh, hauskaa olla tällaisessa ähm, sukupuolten äh, tasapainottamassa hallituksessa. Ja sitten vielä yksi seikka, jonka halusin mainita. Ydinkysymyksiä Kanadalle äh, ja hallituksellemme on syven, syvä sitoutuminen monen keskeisyyteen Me olemme ylpeitä siitä, että meillä on todellakin, me olemme innostuneita siitä, että voimme osallistua monin, välisiin sitoumuksiin ja hallituksemme todella uskoo tähän. Ja jotkut ovat sanoneet, että Kanada on tullut takaisin, mutta tosiaankin ainahan näin on ollut, mutta nyt me olemme vähän innostuneempia globaalissa neuvotteluissa ja kumppanuuksissa, ehkä enemmän kuin viime vuosina. Tämä on ydinarvojamme, se on ydinsitoumuksiamme hallituksessamme ja me todella uskomme vastuullisuuteemme eh, koko maailmassa ja mm, tällä tavoin tuemme kansainvälisiä instituutioita ja Tämä johtaakin sitten kumppanuuteemme Euroopan kanssa, ja se on keskeinen kysymys neuvotteluissamme ja keskusteluissamme tänään. Meille tämä kaupasopimus Euroopan kanssa on todella tärkeä, ja siihen on montakin syytä. Ensimmäinen, ehkäpä keskeisin syy on se, että kyse on siitä, että syvennämme kumppanuuttamme sellaisen maaryhmittymän kanssa, jonka kanssa me olemme eh, jo jakaneet syvällisestikin arvomme. Eh, toivottavasti Bernd ja eh, kolleganne tosiaan koitte tämän, koitte olevanne kotonanne Kanadassa. Olen ylpeä, kun voin sanoa, että me otimme vastuullemme SETA-sopimuksen, Ranskan noksen, ja olemme sellainen maa, joka uskoo todellakin vahvaan talouskasvuun ja ymmärrämme, millainen rooli hallituksella on, kun edistetään talouskasvua ja suojataan kansalaisilla, kansalaisia. Meillä on kansallinen ähm, äh, yhtenäinen terveydenhuoltojärjestelmä ja me uskomme tosiaankin julkisiin palveluihin. Joten meille Meille setan ydinarvo on se, että me saamme lähemmän kumppanuuden teidän kanssanne. Meillä on paljon yhteistä kanssanne ja me näemme paljon lisäarvoa siinä, että tehdään lähemmin yhteistyötä sekä suhteissamme teihin ja suhteissamme koko maailmaan. Ja sitten toinen asia, johon kiinnittäisin huomiotanne, millainen arvo tällä sopimuksella voi olla siinä mielessä, että se tuottaa talouskasvua. Minä jo puhuin uuden hallituksemme arvoista, mutta aivan kuten kaikki teistä, minäkin, minutkin on valittu, kansa on valinnut minut, ja vaalikampanjamme aikana ydinkysymys, josta keskustelimme, oli paikallaan polkeva talouskasvu ja keskiluokan huoli ajatellen työpaikkoja ja tuloja. Tämä on tosiaankin keskeinen valtuutus meidän hallituksellemme ja minä olen edistyksellinen poliitikko. Jos emme saa aikaan talouskasvua, niin emme voi tehdä niitä asioita, jotka ovat meille tärkeitä. Eli ympäristöasiat. Kanadahan on Kanadassa tietenkin ympäristö on erittäin tärkeää. Me haluamme käyttää varoja, jotta voimme parantaa kansalaistamme terveydenhuoltoa ja muita tekijöitä. Tästä talous- ja kauppasopimuksesta tulee merkittävä tekijä talouskasvussa. Ja EU ja Kanada teki 2008 yhteisen selvityksen ja meidän näkemyksemme on se, että tietyt VTO-sopimukset, ne eivät päässeet siihen, mihin pyrittiin, mutta äh, selvityksen mukaan tämä sopimus lisää kauppaa EUn ja Kanadan välillä noin 23 prosenttia ja sitten kun se on täytäntöön pantu kokonaan 0,77 prosenttia vuodessa kasvaa myös BKT, ja tämä on merkittävä kasvu. Se luo enemmän työpaikkoja, parempaa tulotasoa ihmisille. Ja lopuksi mainitsisin vielä, oletan, että monet ovat miettineet asiaa ja keskustelleet asiasta paljonkin. Kyse on erittäin Kävimme hyvin huolella läpi lainsäädäntöämme tämän kauppasopimuksen yhteydessä ja sitten kun muodostimme hallituksen, olimme hyvin tietoisia siitä, että Eurooppa on huolestunut investointikohdista ja varmasti muutkin voivat vahvistaa tämän, että eurooppalaiset olivat yllätyneitä siinä, että uusi hallituksemme sen sijaan, että Eurooppa ottaisi esiin tämän äh, investointikysymyksen äh, vaatimuksena. Äh, me sanomme todellakin, että me hyväksymme tämän ja minun hallitukseni. Me olemme edistysmielisiä ja me olemme erittäin ylpeitä siitä työstä, jota olemme tehneet eurooppalaisten kumppaneidemme kanssa, kun kehitimme noita investointeja koskevia kohtia sopimuksessa. Eli meillä oli uusi lähestymistapa kauppasopimuksessa investointeihin ja tällä tavoin meillä on merkittävästi ja sopivasti vahvistetut valtuudet, valtuudet jotka ovat hallituksella ja investointikohdissa niitä on vahvistettu ja meidän mielestämme tämä on erittäin hyvä, sopiva asia. Saimme aikaan jotakin yhdessä ja tällä tavoin meillä on tehokkaampi, läpinäkyvämpi, eettisempi menettely ja varmasti monet muutkin ovat miettineet tätä ajatellen kauppasopimuksia. Ovatko kauppasopimukset aina kansalaisten etujen mukaisia? Minä sanoisin teille, että tämä sopimus, jonka saimme aikaan EUn ja Kanadan välille, on standardikauppasopimus, joka asettaa uudet, uuden tason edistysmielisille kauppasopimuksille kansainvälisesti. Ja tähän tarvittiin kumpikin osapuoli. Totta kai tarvitaan kauppasopimus, jossa saadaan jotakin aikaiseksi Tällä tavoin saimme aikaan uuden tason, uuden ennakkotapauksen ja tällä tavoin me olemme nähneet edistyksellisiä asioita tässä kauppasopimuksessa ja tietyt periaatteet. Me aiomme käydä näitä läpi kansainvälisesti ja tämän lisäksi toivomme, että muissa uudistettavissa kauppasopimuksissamme samat periaatteet näkyvät. Olen erittäin ylpeä sopimuksestamme ja uskon, että se saa aikaan vaurautta väestössämme ja se saa aikaan talousyhteistyötä EUn ja äh, Kanadan välillä ympäristö- ja äh, teknologia alueella minä itse olin Berliinissä kaupungintalolla. Siellä oli valtavasti kanadalaisia yrityksiä, jotka tekevät jo töitä ympäristöalalla, puhtaan teknologian alalla. Valtavasti on eurooppalaista asiantuntemusta tällä alalla ja paljon kasvumahdollisuuksia, mutta olen tyytyväinen siitä, että pääsin puhumaan kanssanne, koska tämä sopimus edustaa strategista kumppanuutta meidän maamme ja Euroopan unionin välillä ja meillä on yhteiset arvot. Kiitoksia. Mielelläni vastaan kysymyksiin. And... Suuret kiitokset ministeri. Nyt annan puheenvuorot Kanada esittelijälle ja varjoesittelijöille ja heidän jälkeensä muille jäsenille. Nyt meillä on aikaa 25 minuuttia näitä kysymyksiä varten ja tämän jälkeen ministeri ehtii sitten vielä vastatakin lopuksi sitten. Muuten emme saa tätä kyllä pysymään kasassa tätä aikatauluamme. Pyytäisin tosiaan, että pitäydytte kahden minuutin puheajassa muuten. Kaikki eivät ehdi kysymyksiään esittää. Esittelijämme Edustaja Papeks ei ole paikalla, joten EPPn Kaspaari korvaa hänet. Kaksi minuuttia, Daniel, ole hyvä. CETA ähm, ist aus unserer Sicht ein sehr... CETA on meistä hieno sopimus. CETA ist aus unserer Sicht ein... CETA on meistä hieno sopimus, kun katsotaan, mitä on säädelty markkinoille pääsystä, maantieteellisistä merkinnöistä tulleista julkisista kilpailuista. Investointisuojaa on vielä parannettu. Taidamme kaikki olla kiitollisia tästä. Voitaisiin pohtia, kenen kanssa nyt lähdetään solmimaan sopimuksia, jos ei EUn ja Kanadan välillä. Kyse on demokratioista, joita kiinnostavat ympäristö- ja sosiaalistandardit, ja siksi toivomme että etemme nopeasti tämän sopimuksen kanssa. Puolitoista vuotta sitten julkaistiin tämä teksti netissä. Tähän päivän mennessä en ole kuullut mitään kritiikkiä, joka olisi kohdistunut tähän tekstiin. Toivon, että kansalaiset todella käyttävät tilaisuutta hyväkseen ja katsovat vielä seuraavan kuuden kuukauden ajan tätä tekstiä sen käännetäänkin vielä. Meistä tuntuu, että tämä sopimus on nyt kypsä. Ratifiointi pitäisi tehdä kunnolla, mutta nopeasti ja varmasti saamme tämän työn yhdessä tehtyä päätökseen. Kiitos, että tulitte tänne. Ja varmasti voimme ratifioinnin yhteydessä olla vastavuorossa yhteistyössä. Kiitoksia sitten SD-ryhmänkään. Varjoesittelijä ei ole paikalla, mutta David Martin korvaa hänet tässä keskustelussa. David, kiitos. Minä olen tietenkin Danielin kanssa täysin samaa mieltä siitä, että tämä on paitsi kunnianhimoinen myös erittäin keskeinen sopimus molemmille osapuolille. Erityisen hyvänä pidän sitä, että julkisista hankinnoista saadaan äh, laaja sopimus ja että äh, näin olemme kuunnelleet toinen toisiamme, mutta sitten tämän lisäksi 41 maantieteellistä merkintää on niitäkin mm, suojeltu, eli on kuunneltu Yhdysvaltoja. Kanadahan on aina äh, toiminut näin. Me emme vielä nyt äh, poliittisessa ryhmässäni ole täysin syvällisesti tutustuneet äh, tähän äh, riitojen ratkaisumenettelyyn, mutta äh, toivomme, että se nyt on sellainen, jolle voimme antaa hyväksyntämme. Kun ajatellaan Kanadan äh, kokemuksia naftasta esimerkiksi. Oletteko tähän investointisuoja menettelyyn tyytyväisiä? Onko se mielestänne toiminut ja voitteko <laughs> luvata meille, että Yhdysvaltain yritykset eivät voi käyttää Kanadaa sitten takaovena ja tätä kautta nostaa kanteita Kanadan kautta siis järjestelmän kautta EUta vastaan. Sitten kaksi ILO-sopimusta, nimittäin äh, vähimmäispalkkakysymys äh, sekä sitten äh, työehtosopimukset. Voitteko taata, että Kanada tulee nämä yleissopimukset allekirjoittamaan pikemmin? Jos nyt olisi niin, että että yhdistynyt kuningaskunta eh, lähtee eroa Euroopan unionista, niin eh, enkä toivo, että näin olisi, niin luuletteko, että tämä voisi tätä EU-Kanadan välistä sopimusta jotenkin heikentää? Onko sillä vaikutusta? Kiitoksia sitten ECRn nimissä Emma McClarkin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja ministeri. Kiitoksia, että tulitte tänne suoraan koneesta. Tulitte tänne puhumaan mepeille. Jatkatte vuoropuhelua, jonka aloimme jo se tästä haluaisin tosiaankin kiittää teitä työstänne ja Cecilia Malmströmin kanssa näin naisporukassa saitte aikaan edistystä se tässä ja tosiaan kehitytte, keskitytte siihen, että tuloksia saadaan aikaan. Erittäin hyvä, että tällä tavoin saadaan lisää mahdollisuuksia kansalaisillemme. Ja toivottavasti tässäkin käy niin. Toivottavasti nähdään, miten suuria hyötyjä tästä on. Kollegani täällä eivät kaikki välttämättä arvosta tätä, näitä neuvotteluja, mutta neuvottelut tai sopimus on vielä auki ja kysyisin teiltä vielä, että onko täällä saatu nyt kaikki lakipykälät kuntoon, että siitä, siitä saadaan aika ratifioitu versio. Kiitoksia sitten liberaaleista ja manager Kiitos ministeri. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Oli mukava käydä Kanadassa vähän aikaa sitten ja todella vastaanotto oli lämmin tavassa ja muualla. Meillä oli siellä kotoisat oltavat. Ja meidän sitoumuksemme on varmasti nyt vahvistunut. Me haluamme strategisen ja kauppakumppanuuden Kanadan kanssa. Tätä sopimus, joka on neuvoteltu, on eurooppalaisille hyvä. On hyvä, että saadaan markkinoille pääsyn mahdollisuuksia. Oli mielenkiintoista kuulla eri sidosryhmiä Kanadassa siitä, mitkä ovat tärkeimmät kysymykset. Kaupan monipuolistaminen, niin, että olla Yhdysvalloista niin riippuvaisia, vaan vahvistetaan yhteyksiä Eurooppaan. Tämä oli tärkeä viesti kuulla siellä ihmisiltä suoraan. Liittomamme merkitys oli varmasti hyvin nähtävissä. Ja meitä liikutti kovasti kaikkien hallitusten virkamiesten ja jääkiekkootteluissa olleiden ja muiden reaktiot – syvä suru Brysselin iskujen jälkeen ja meitä lohdutti hiljaiset hetket ja muut kunnianosoitukset. Haluaisin myöskin teitä ja pääministeri Trudeauta ja hallitusta kiitellä näin virkistävästä uudesta tuulahduksesta, erityisesti jos ajatellaan, miten Yhdysvaltain presidentin vaaleja käydään tai miten puhutaan Euroopassakin, ei ainoastaan kaupasta, vaan pakolaisista myös. Tämä todella antaa meille toivoa. Toivottavasti tämä uusi vauhti hallituksessani auttaa purkamaan ongelmat myös sijoittajasuojan kysymyksessä. On hienoa, että voidaan olla samaa mieltä siitä, mikä on progressiivinen sijoittajien investoijien suoja lauseke. Varmasti olisi hyvä, jos mahdollisimman pian saataisiin nämä neuvotteluiden tulokset hyödyttämään molempia osapuolia. Me Euroopan parlamentissa haluamme saada käytännön hyötyä mahdollisimman pian. Minua kiinnostaisi yhteytenne muihin eurooppalaisiin toimijoihin erityisesti jäsenvaltioihin. Kuulin, että romanialaiset ystävämme uhkailevat veto-oikeuden käytöllä. Mitenkään tämä ratkaistaan? Kiitos. Kiitoksia. Sitten GUE-ryhmä ja edustaja Minör, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia vierailustanne. Onpa mukavaa, että olette tullut vieraaksemme. Arvoisa ministeri, on myös mukavaa, että muitakin kanadalaisia edustajia on täällä paikalla, kanadalaisten neuvoston edustajia, ja he aivan varmasti, vaikka eivät täällä puhua tuovat myös omat kantansa selväksi. Minä olen GUE-ryhmän edustaja. Meidän poliittisessa ryhmässämme muuten naisia ja miehiä on myös yhtä paljon. Ja minä puhuisin nyt tästä aika monimutkaisesta setasopimusmandaatista, sillä myös teidän maassanne neuvottelujen läpinäkyvyys on aika olematonta. Vasta nyt kansalaiset kuulevat sopimuksen sisällöstä, ihan niin kuin mekin äh, olemme itse asiassa havainneet, että mitä enemmän nämä sopimuksesta puhutaan julkisuudessa, sitä enemmän sitä kritisoidaan. Tämä sopimus ei ole hyväksi Kanadan eikä Euroopan unionin kansalaisille. Se on erittäin hyvä kuitenkin kansainvälisille suuryrityksille. Äh, niiden äh, toiveet ovat tässä olleet aivan johtavia, muun muassa tämä investointisuojakysymys. kysymys myös tämä investointituomioistuin. Ja nyt sitten kun ajatellaan nämä ulkomaisia investoijia, he eivät saa perustaa vaatimuksiaan Euroopan lakeihin tai muihin kansallisiin lakeihin, vaan yksinomaan tähän sopimukseen. Ja itse asiassa Naftan kokemuksen perusteella tiedät, sitten, miten äh, hankalia nämä sopimukset ovat. Kanadaakin vastaan on nyt kanteita puolentoista miljardin edestä ja oikeus säännellä ei myöskään toteudu tässä järjestelmässä, joten me katsomme, että nyt olisi aika kuulla kansalaisia niin, että demokratia voisi toimia. Ja olin kyllä hyvin yllättynyt kuullessani, että te olette sitä mieltä, että jo vuonna 2017 tämä sopimus voisi <laughs> astua voimaan ilman, että jäsenvaltiot olisivat Euroopan unionissakaan kuulleet kansalaisiaan. Miksi te ette suostu odottamaan demokraattisen prosessin kulkua? Kiitoksia ja sitten edustaja Jadot vihreistä. Puheenjohtaja taisi sanoa rouva Jadot ensin. Minä olen kyllä myös äh, feministi. Minulla on hiukankin rajoitteita kuitenkin. En voi sille oikein mitään. Kiitoksia kovasti, arvoisa ministeri. Olen samaa mieltä Maritsen kanssa siinä, että äh, kansainvälisessä äh, politiikassa teidän hallituksenne on oikein hyvä uutinen kiistämättä sen kokoonpano ja sen kattavuus ja tällä kertaa kuitenkin liberalismi vallitsee minulle. Tässä menee tietty raja, että Totta kai vapakauppasopimukset saavat aikaan työllisyyttä, kasvua, ostovoimaa, mutta on pakko todeta, että tämä ei aina pidä paikkaansa. Vääjäämättä on sellaisia aloja, jotka hyötyvät vapaakaupasta ja on sellaisia aloja, jotka siitä kärsivät. On sellaisia väestöryhmiä, jotka hyötyvät ja sellaisia, jotka kärsivät. Ja minun mielestäni vapaakaupakeskustelu, siinä pitäisi muistaa myös tämä seikka. Ja tässä mainitsitte investointisuojan ehkä ISDS, äh, sitä me olemme tarkastelleet kyllä, mutta minä en ole huomannut mitään argumentteja, jonka avulla olisi selitetty, minkä tähden me tarvitsemme tällaisen äh, kiistanratkaisujärjestelmään kansallisen poliisin ikään kuin. Minä en ole kuullut mitään argumentteja siitä, minkä takia me saisimme tällaisen. Olen kuullut, että eurooppalaiset yritykset valittaisivat Kanadan järjestelmästä ja nyt kun huomaan, että lähestulkoon 15 miljardia dollaria saattaa olla vaatimus Yhdysvalloille kun kyse oli, kyse oli ilmastonmuutoksen torjunnasta, mietin kyllä. Tässä terveydenhoitokysymyksessä haluaisin tietää, onko hallitus sitoutunut siihen, että tosiaan korvataan se, että lääkkeiden hinnat ovat nousseet kovasti. Kiitokset edustaja Jadot. Tämä oli siis ää, varjoesittelijöiden kierros. Nyt meillä on vielä koko joukko puheenvuoropyyntöjä. Sulje muuten puhujalista nyt ja muistutan vielä tästä puheajasta. Edustaja Moska seuraavana. Kiitos. Minäkin haluaisin onnitella teitä siitä, että naisille on annettu vastuu kauppakysymyksestä. Toivon, että näin nähdään, miten tärkeää on huolehtia tasa-arvoisesta tehtävänjaosta. tehtävänjaosta. Yleensähän naiset eivät ole vastuussa kansainvälisen kaupan kysymyksistä mutta kysyisin Kiinan markkinatalousmaan aseman myöntämisestä. Kanadan hallitus vastusti tätä ja ehdotti toisenlaista polkomyynnin vastaista toimintaa. Kysyisin, mitä vaikutuksia tällä vaihtoehtoisella laskentatavalla on, kun puhutaan, puhutaan polkumyynnin vastaista toimista. Ja onko Kanada keskustellut Yhdysvaltain ja Euroopan kanssa siitä, miten tästä asiasta keskustellaan VTOssa. Kiitos. Ja seuraavaksi edustaja Areena, olkaa hyvä. Hello. Kiitoksia. Aivan ensiksi sanoisin, että ei se tarkoita, että me pidä kanadalaisista, jos kritisoimme vapakauppasopimusta. Ei se tarkoita myöskään, että emme pidä Yhdysvalloista sen tähden, että kritisoidaan. Tämä pitää muistaa kyllä, koska joskus kun kritisoidaan, vaikuttaa siltä, että ollaan jotain tiettyä väestöä vastaan. Se ei ole kuitenkaan näin. Minulla on teille kolme kysymystä hiukan herra Sadon linjoilla. Siis ensinnäkin täällä Euroopassa ja varsinkin saksalaiset tuomarit sanovat, että tämä säännös ei ole, olisi, se ei olisi mikään kansainvälinen yleinen tuomioistuin. Onko teillä tästä kannanottoa? Ja sitten toiseksi, onko kanadalaisilla – Eh, joitakin eh, vaatimuksia ajatellen, eh, ajatellen eurooppalaista oikeuskäytäntöä. Onko teillä siis vaatimuksia ajatellen sitä, että vaaditaan sopimusta teidän osaltanne? Ja sitten kysymys vielä suhteistanne Eurooppaan. Me olemme hyvin lähellä standardeissa, mutta te olette hyvin lähellä Yhdysvaltoja. Yli 40 000 yritystä Yhdysvalloista on Kanadassa tällä hetkellä. Olette oletteko sitä mieltä, että tämä on ikään kuin ovi auki näille amerikkalaisille yrityksille, jotta ne voivat hyötyä sopimuksista, joita teillä on Euroopan kanssa? Ja sitten vielä sanoitte, että tämä sopimus on malli. Minä kritisoisin tätä. Ensinnäkin kyse on luetteloista, jotka ovat positiivisia ja negatiivisia. Me olemme tehneet VTOn kanssa positiivisia listoja ei vapauteta mitään, ellei tapahdu jotakin. Ja kyse on ollut ennemminkin teillä, että kyse on negatiivisesta, eli vapautetaan kaikki paitsi. Ja miten tätä puolustatte? Kiitoksia. Seuraavaksi Kirsten Darling. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri puheestanne. Onpa mukavaa nähdä teitä, teidät täällä Brysselissä viime kanavan vierailun jälkeen. Ähm, Maritsi tässä jo puhuikin tuosta valtuuskuntamatkasta, mutta haluan todella kiittää siitä tuesta, joita kaikki kanalaiset kollegat te mukaan lukien meille tarjositte Brysselin iskujen jälkeen. Oli aika kauhea olla noin kaukana kotoa tuolloin. Me jotka osallistuivat tuohon valtuuskuntamatkaan, ainakin ne, jotka osallistuivat kokouksiimme, eli enemmistö, ähm, jo tunsivat teidät, eh, energianne, intonne eh, SETA kohtaan ja siihen, että se saataisiin ratifioitua mitä pikimmin. Kanadassa eh, kuitenkin yleisesti on ehkä hiukan erilainen kanta sopimukseen myös Euroopassa, kun ajatellaan julkisia palveluja, ajatellaan näitä ISDS-määräyksiä, niiden muutoksia, niin kyllähän tässä aika Muista huolta on niin Kanadassa kuin Euroopassakin, muun muassa Kanadan ähm, ammattiliitot ja myös kansalaisjärjestöt tämän meille vahvistivat ja juuri näin on myös Euroopassa. Kun ajatellaan SETA, niin aivan ilmeisesti kanadalaiset ovat kyllä enemmän huolissaan kuin eurooppalaiset tällä hetkellä ja haluaisinkin kuulla teidän kantanne tähän. Näyttää siltä, että tässä sopimuksessa on tiettyä epätasapainoa. Kun ajatellaan vaikkapa lääkepatentteja, Tämä on aika merkittävä asia suurille lääkeyhtiöille. Osa niistä voisi hyötyä suurestikin, mutta ei ehkä. Tämä olisi niinkään hyväksi kanalaisille potilaille, jotka ovat riippuvaisia rinnakkaislääkkeistä. Kun ajatellaan kansallista mm, terveydenhuoltojärjestelmää, niin se ei suinkaan ole sama kuin sitten lääketurvallisuuspuoli. Joten onko Kanada, Kanadan suuri yleisö huolissaan? Kiitos no, uh, Mr. Uh, thank you very much. First of all... Kiitos oikein paljon. Ensinnäkin tervetuloa tänne. Oikeastaan ei pitäisi olla mahtavaa, että EU ja Kanada pystyvät sopimaan Kanadan kanssa kauppakysymyksistä, koska jos nämä kaksi tahoa ei pysty sopimaan, niin ketkä sitten pystyvät? Olen todella iloinen siitä, että nyt tuntuu siltä, että tämä sopimus todella EUn laaja ja pitkälle menevä kauppasopimus esimerkki sellaisesta, mutta minua huolestuttaa yksi asia, eninkään niinkään tässä sopimuksessa, vaan tavassa, jolla sitä hoidettiin tässä lopuksi. Emmahan tästä aiheesta jo puhui. Koska tämä varmasti haittasi sekä EUn että Kanadan neuvotteluosapuolia että juridisen tarkastelun jälkeen lähdettiin vielä pohtimaan sitä, että tässä olisikin vielä vähän muutettavaa. Asiat tuntuvat olevan yleensä mahdottomia, kunnes ne tapahtuvat, tapahtuvat, mutta niin monet kanadalaiset ovat sanoneet, että ei, ei, ei, älkää korjatko nyt sellaista, mikä ei ole rikki. Ei nyt luovuta tuosta ISDS-järjestelmästä, joka toimii hyvin ja luoda jotain uutta. Ja sitten yhtäkkiä tapahtui tämä käänne. Ja tuo ehkä haittaa käsitystä Kanadasta. Ja sitten, että EU haluaa avata jotain juridisen tarkastelun jälkeen, näyttää EUta. Minä oikeastaan toivoisin, että Yhdysvaltain yritykset voisivat käyttää tätä sopimusta tullakseen meille. Jos amerikkalaiset pystyvät kunnioittamaan näitä korkeita standardeja, niin se olisi varmasti hyvä. Mutta minun käsitykseni on se, että SETA menee naftaa paljon pidemmälle. Voisitteko vähän selittää setan ja naftan välisiä eroja? Kiitos. Joachim Schuster. Sitten edustaja Schuster. Kiitos. Rouva ministeri, onpa mukava, että olette tullut, tullut vieraaksemme. Kyllä tämä osoittaa, että Euroopan ja Kanadan välillä on erinomaiset suhteet ja nämä suhteet ovat tärkeät molemmille osapuolille. Kuitenkin kaiken kaikkiaan Tämä asia on mielestämme hyvin ongelmallinen, koska sopimusneuvottelujen päättäminen ja sitten oikeastaan ne kysymykset, joista on neuvoteltu, ovat vielä epäselviä. Tietenkin sopimuksessa on erilaisia, tai sopimus tuo mukanaan muutoksia, jotka ainakin Euroopassa ovat kyllä hyvin kiistanalaisia, eli poliittisestikin ne voi olla vaikea saada läpi, siis investointisuojajärjestelmä. Tässä on aika monia kysymyksiä siitä, että onko se nyt sellainen, mitä halutaan käytiin. On käyty aika laajaa keskustelua siitä, tarvitaanko tällaista välitystuomioistuinta, jos kuitenkin ja kun kuitenkin kyseessä ovat sopimuskumppanit, joiden oikeusjärjestelmät ovat erittäin kehittyneitä. Ja mm, ylipäätään kun puhutaan vaikka yleisyydellisistä palveluista, puhutaan ILO-standardeista, ILO ydinyleissopimuksista, niin onko ne kaikki nyt otettu kylliksi huomioon? Eli en halua nyt keskustella niinkään yksityiskohdista, vaan haluaisin puhua pikemminkin perustavanlaatuisella tasolla semminkin kuin EUn ja Kanadan välillä on niin erinomaiset suhteet, niin pitäisittekö ehkä vielä tarpeellisena tehdä tiettyjä täydennyksiä tai selvennyksiä sopimustekstiin, koska on koko joukko tekstikohtia, joita ei kyllä vielä oikein voida hyväksyä. Eli siis tausta on tietenkin se, että on käytävä kriittistä keskustelua ja sitä on käyty Euroopassa, eh, mutta keskustelu saatettiin käynnistää vasta sitten, kun sopimus oikeastaan oli jo solmittu. Kiitoksia ja sitten Karoli. Schön, willkommen, Frau Ministerin. Kiitos ja tervetuloa ministeri. Olen iloinen, että Kanada asti matkustitte tänne meille. Olen samaa mieltä siitä, että jollain aloilla nähdään nyt ongelmia. Meidän on suhtauduttava vakavasti kansalaisten huoleen. ESDS-lukuun on saatu parannusta, se oli ensi askel, mutta muihin lukuihin ei ole nyt puututtu. Ja kysymykseni kuuluisikin, Euroopan parlamenttihan lopulta päättää kyllä tai ei. Näettekö mahdollisuuden, että olisi kolmaskin tie? Että tietyt luvut, jotka vielä huolettavat, avattaisiin, että niitä vielä vähän korjailtaisiin. Olisiko kolmas tie se sellainen, ettei heti pitäisi Euroopan parlamentissa äänestää puolesta tai vastaan? Kiitoksia. Ja sitten vielä viimeisenä Nymätskä. Hyvää iltapäivää ministerille. Kiitoksia, että tulitte tänne paikalle. Minä en itse ollut Kanadan valtiiskunnassa, mutta on hyvä, että saamme teiltä päättäväisyyttä. Ja itse olen SD-ryhmässä tässä parlamentissa olen tyytyväinen siihen, että teillä on niin tasa-arvoinen hallitus ja tosiaan toivomme, että tällä tavoin saamme enemmän aikaan. Haluaisin kysyä teiltä konkreettisesti, kun puhutaan nykyisistä kauppasuhteista, kansainvälisistä kauppasuhteista, eh, saatu aikaan Kanadan kanssa eh, sopimus. Me neuvottelemme nyt sopimuksesta Yhdysvaltain kanssa ja Tällä hetkellä neuvotellaan Meksikosopimuksen uudistamisesta. Miten uskotte, että nämä edistysaskeleet, joita saamme aikaan eri sopimuksilla, miten ne vaikuttavat Kanadan sopimukseen ja onko niin, että joka kerta voidaan paremmin säädellä globalistumista? Sitten vielä Viktor, ihan ihan lyhyt kysymys. Thank you very much. Kiitos. Ministeri, niin kuin tiedätte, meillä on ongelma, pieni tekninen ongelma, mutta toivoisin, että se kuitenkin nostettaisiin esiin. Romanian hallitus ja parlamentti suhtautuvat ratifiointiprosessiin myönteisesti ja minun valtuuskuntani täällä on täysin sitoutunut siihen, mutta voisitteko te nähdä minkään näköistä edistystä Kanadan viisumimääräysten suhteen. Viisumimääräykset ja siis romanialaisten ja, mm, romanian ja bulgarian kansalaisten kohdalla. Kiitos. Kiitos, no se oli lyhyt ja ytimekäs kysymys. Ja nyt ministeri voi vastata, olkaa hyvä. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Paljonko aikaa? 10-15 minuuttia saan puheenjohtaja ja paljon kysymyksiä. Uh, oh yeah, no, we can't make the press. niin, emmehän me kyllä voi äh, odotuttaa, odotuttaa tuolla ketään, mutta aivan ensiksi äh, haluaisin kiittää kaikkia siitä, että olitte näinä innokkaasti mukana keskustelusta, keskustelussa ja mukavaa, että olette täällä. Minä olen ollut Euroopan parlamentin kanssa yhteyksissä ja olen aina vaikuttunut siitä, miten paljon tiedätte näistä sopimuksista ja ehkä minä en pysty vastaamaan jokaiseen kysymykseen välttämättä, koska niitä tuli paljon, mutta yritän kuitenkin käsitellä pääaiheita ja jos vastauksia jää uupumaan, niin äh, Dan, meidän lähettiläämme, hän on EU-lähettiläämme ja hän on aina käytettävissänne. Ja tosiaankin äh, Tämä on todella tärkeä asia meille ja minä todellakin haluan omasta puolestani ja Kanadan edustajana haluan pystyä vastaamaan kysymyksiinne. Ja sitten unohdin esitellä teille Steve Hyön. Hän on pääneuvottelija Kanadan puolesta. Maura ja sitten kuuluisa Mauro minä olen kuullut niin paljon Maurosta, joka on teidän neuvottelijanne. Erittäin hienoa, että hänkin on täällä mukava nähdä. Niin, Kanadan hallitusryhmän lisäksi oli muitakin kanadalaisia Kanadan konsulivirastosta. Täällä on ihmisiä. Meillä on täällä myös kanadalaisia viljelijöitä. Erittäin hienoa nähdä teidät kaikki täällä mukavaa, että seuraatte noin läheltä. Mutta sitten itse kysymyksiin. Ensinnäkin yleiskysymys, josta aika monet puhuivat. Ehkä voisin aluksi sanoa, että joskus kun kanalaiset ja eurooppalaiset puhuvat, että me haluamme kahdenvälistä keskustelua, mutta sitten siitä tulee kolmenvälinen kolmiodraama. Ja sellaista ei pitäisi tulla haluaisin, että kun puhutaan Kanadasta, niin mm, yksi hieno asia Euroopan unionissa on se, että kunnioitetaan, ymmärretään kansallisen itsemääräämisoikeuden merkitys. Eli kansallisvaltioiden mahdollisuus itse määräämiseen. Ja Kanada on itsenäinen valtio. Me täytämme 150 vuotta ensi vuonna valtiona meillä on pitkä historia ja olemme tehneet itsenäisesti päätöksiä äh, kansainvälisesti, ei ainoastaan kauppasopimuksissa. Dan Costello, äh, EU-edustajamme, EU-ssa lähettiläämme, hän oli etunenässä äh, ensimmäisiä kanalaisia edustajia oma, omasta vaalipiiristäni ja myös puolustusministeri, joka teki tärkeän päätöksen, että me lähteneet Irakin sotaan. Mm, tämä sama periaate pätee myös kauppasopimuksiin EUn ja Kanadan välillä. Sopimus on EUn ja Kanadan välinen minä haluaisin tosiaankin, että, että kunnioitatte niitä seikkoja, että kyseessä on erillinen maa. Me olemme toiseksi suurin maa, me olemme äh, maailmassa ja me olemme G7-maa. Eli olkaapa nyt hyvä ja kunnioitatte, koska me kunnioitamme teitä suuresti. Äh, aika paljon täällä heräsi kysymyksiä Mietti, että, niin, taisi olla tämä äh, elefanttiposliin kaupassa tai muuta, mutta äh, täällä puhuttiin paljonkin äh, investointikysymyksistä ja muutama kysymys onko tämä muutos tuohon kysymykseen edes tarpeen. Jotkut kysyivät, onko se riittävä, jotta voidaan vastata ihmisten huoliin. Ja sitten kysyttiin, minkä, tahdita, minkä takia tarvitaan tällainen investointisuoja osio laisinkaan – Eli vahvoja argumentteja investointikysymyksen puolesta on esitettävänä. Minä suhtaudun hyvin innokkaasti siihen. Se on todellinen saavutus, se on ensimmäinen kansainvälinen laatuaan ja yksi syistä, jonka takia tätä sopimusta tuetaan, se on se, että saatiin tämä investointikysymys minkä tähden sitä sitten tarvitaan ylipäänsä. Ensinnäkin ottaisin esiin, niin kuin varmasti kaikki tiedätte, te olette keksineet koko tämän ajatuksen. Taisi olla Bernd, joka esitti tätä investointisuojaa. Ja me tarvitsemme sitä, koska kauppasopimukset eivät ole kokonaisuudessaan aina kansallisen oikeuden alaisia. Me teemme sopimuksen Kanadan ja EUn välillä ja me tarvitsemme tietyn tason, jolla on mahdollisuus selvitellä riitoja, jotka syntyisivät tästä sopimuksesta itsestään. Eli tämä on yksi syy. Voitaisiin sanoa, että totta kai, että meillähän on VTO sitä varten, eikö voida tyytyä siihen. Kanadalla on paljon kokemuksia VTOsta. Ja me olimme aika paljon mukana VTOn perustamisessa. Me uskomme siihen, me olemme aktiivisia VTOssa ja aktiivisesti käytämme riitojenratkaisumenettelyä. Ja niin kuin jotkut ovat huomanneet, suurimmat kauppakumppanuutemme ovat Yhdysvaltain kanssa aika kova kauppakumppani se onkin. Ja VTO saattaa olla hyvin hyvinkin tehokas väline silloin, kun halutaan puuttua siihen, että kanalaisia yrityksiä syrjitään Yhdysvalloissa. Mutta tässä keskeisenä kysymyksenä on se, että VTO on valtioiden välinen riitojen ratkaisumekanismi, ja sehän on hyvä silloin, kun Yhdysvaltain hallitus tekee päätökseen helpottaa eh, kotimaisia eh, kiistoja eh, valtiotasolla. Mutta siitä tulee sitten poliittinen kiista. Ja voin kertoa, että kaikki kauppasopimukset, eivät maat hyödy siitä, että näistä tulee poliittisia kysymyksiä valtioiden välisissä suhteissa. Eli tässä muutama syy, minkä tähden minun mielestäni on todellakin arvokasta, että meillä on investointikappale. Ja sitten siitä itsestään, minkä tähden minä kun olen edistyksellinen, edistysmielinen, minkä tähden me kaikki edistysmieliset tuimme sitä. Ensinnäkin oikeus säädellä on todellakin vahvasti otettu mukaan investointiosioon paljon enemmän kuin muualle. Meidän sopimuksessamme sanotaan, että tappio sinänsä ei anna mahdollisuutta vedota tähän kappaleeseen. Siinä sanotaan, että valtioilla on oikeus muuttaa valtiontukijärjestelmiään. Niiden takia ei välttämättä voi vedota investointisuojaan. Tässä sopimuksessa sanotaan, että sellaiset hetket kuin 2008 äh, esimerkiksi äh, nyt kanalaisena sanoisin, että meidän hyvin hoidetut pankkimme eivät niinkään kärsineet. Äh, mutta nämä asiat ovat sellaisia, että ne pitää ottaa huomioon ja tässä sopimuksessa sanotaan, että tällainen, tällaiset talouden tapahtumat eivät ole välttämättä syitä ähm, käyttää investointi Ja tässä otetaan äh, esimerkiksi sellaisia alueita äh, valtionhaltuun, joita ei siellä aikaisemmin ole ollut. Näin ei kuitenkaan ole ja haluaisin vastata näihin huoliin, joita on esitetty koskien ISDS. Äh, haluan tosiaan vakuuttaa teille, että demokraattisesti valittujen hallitusten oikeute ja oikeudet, niitä kunnioitetaan tässäkin sopimuksessa. Ja tämä on ennakkotapaus muille sopimuksille. Ja tässä viitattiin äh, myös siihen, että riitojenratkaisumenettely, ratkaisumenettely, joka tämän sopimuksen myötä tulee käyttöön, siinä sanoisin, että tällainen äh, välitys, välitystuomioistuin on erittäin hyvä. Äh, sellaista ei muualla ole vielä, joten tässä uudessa menettelyssä on äh, sellainen taho, joka ei ole kaupaoikeuden piirissä. Ja sitten nämä tuomarit, jotka ratkaisevat näitä riitoja, ne, he eivät ole mitenkään osapuolten valitsemia. Ja sitten lopuksi sinne tulee myös sellainen lopun vientiprosessi. Sen sijaan, että on, otettaisiin tapauskohtaisesti näitä tapauksia, niin meillä on sitä varten oma, oma elimensä varmasti täällä ryhmissä, aivan kuten Kanadassakin, täytyy sanoa, että paljolti on tullut tukea varsinkin parlamentista ja koko maasta, mutta on varmasti sellaisia ihmisiä, jotka eivät kannata kauppasopimuksia ylipäänsä. Ja haluaisin todellakin vakuuttaa teitä teidät kaikki, jotta tuette sitä. Ja minä varmasti saan sille yksimielisen tuen hallituksessa mutta on sellaisia, jotka haluavat tukea kauppaa, mutta varmasti parempaa sopimusta ette voisi saada aikaan. Kyseessä on erittäin tärkeä ennakkotapaus ajatellen edistysmielisiä kauppasopimuksia ja se on merkittävä askel. Jos me uskomme, että meidän pitää investointisuojaa parantaa, eh, se ei riitä, että asiasta puhutaan, vaan pitää tehdä sopimus jonkun osapuolen kanssa, jotta tällaiset järjestelyt otetaan oikeasti käyttöön. Todellakin eh, me olemme saaneet aikaan edistystä. Ja David tässä kysyi ilosta ja työvoimasta. Me olemme hyvin innokkaasti ähm, olleet luomassa tätä äh, työvoimaelintä. Ähm, ehkä äh, saksalaiset kollegat, varsinkin heillä on äh, näistä kokemusta. Ja ILOn yleissopimukset sitten Kanada on nyt jo käytännössä ja ILOn yleissopimuksen tasolla jo toiminut. Haluan vielä ottaa tässä esiin oman hallitukseni erityisroolin. Ensimmäisiä lakeja, mitä saimme läpi, me olemme olleet vasta muutaman kuukauden muutaman kuukauden voimassa tai hallituksessa ja ensimmäisiä lakeja oli juuri sellainen laki, joka joka tosiaan kumosi sellaiset lait, joilla haluttiin, äh, haluttiin rajata äh, työehtosopimusneuvotteluja. Ja äh, on muitakin suuria maita, joiden kanssa olemme tehneet sopimuksia, mutta niin pitkälle ei olla vielä menty, joten haluaisin puhua vielä Romanian kollegan kysymyksestä No niin, te kysytte Romaniasta, mutta olet Bulgariasta. Ja valitettavasti eh, halusin vastata teidän kysymykseenne myös. Eh, puhun vähän Italiakin, joten eh, tosiaan edustan italiankielistä aluetta myös, joten tämä on hyvin tärkeää meille. Ja tästä syystä on hyvä vastata myös italialaiselle eh, MEPille. Niin, eh, niin kuin tiedätte, me olemme sitoutuneet strategisessa kumppanuudessamme eh, viisumittomaan matkustamiseen EUn ja Kanadan välillä. Tämä on hyvin vakava sitoumus, jonka olemme tehneet. Me olemme allekirjoittaneet tämän sitoumuksen ja emme vielä ole päässeet Romanian ja Bulgarian kanssa tähän. Teemme kovasti työtä ja niin kuin tiedätte, sopimuksia tai kokouksia on ollut ja edelleen jatkamme tämän asian parissa – työskentelyä, niin kuin tiedätte. Minä olen kauppaministeri, minä en ole maahanmuuttoministeri, tämä koskee hänen alansa, mutta olen tietoinen näistä huolista ja kyllä vien viestin pääministerille ja maahanmuuttoministerille, että hyvin äh, kovasti kannustitte työhön tässä. Ja ainoastaan äh, lyhyesti, todella lyhyesti. Haluan lopettaa myönteisesti. Kuulin täällä muutamalta näkökohdan, josta olen aivan samaa mieltä. Eli jos Eurooppa ei saa aikaan Kanadan kanssa sopimusta ja jos Kanada ei saa aikaan Euroopan kanssa sopimusta, niin kenen kanssa niitä sopimuksia sitten voidaan tehdä? Tosiaan minä olen sitä mieltä, että maailmassa ollaan huolissa huolissaan aika paljon näistä asioista. Eikö silloin pitäisi saada aikaan jotakin? Ja minä todellakin uskon, että tämä sopimus Euroopan ja Kanadan välillä, meillä on niin paljon yhteisiä arvoja, Tämä on kauppasopimus, joka asettaa kansainvälisellä tasolla myös hyvin äh, edistyksellisen mallin. Äh, se, että haluamme jakaa vaurautta, äh, se on periaate, jota tukisin vahvasti. Kiitos. Thanks a lot uh, for coming. Ministeri, kiitos vierailustanne. Kiitos siitä, että puhuitte meille ja vastasitte kysymyksiimme. Kuuluisassa elokuvassa Casablancassahan sanotaan, että tämä on äh, ihanan ystävyyden alku. Niin tässäkin tapauksessa. Kiitos oikein paljon. Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen, nehmen Sie bitte... No niin, kollegat, nyt pyytäisin teitä jälleen asettautumaan paikoillenne. Siirrytään seuraavaan esityslistan kohtaan, nimittäin esityslistan kohtaan 10 ehdotus makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Tunisialle. Tästä jo kerran puhuimmekin ja tällä välin myös ulkoasiainvaliokunta on ilmoittanut meille toimittavansa lausunnon. Budjettivaliokunta on antanut meille vastaavanlaisen ilmoituksen pitemmittä puheitta esittelijämme Rova de Sarnes saa nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin kuin muistutitte, me olemme käsitelleet tätä kysymystä jo. Ettekö te kuule minua? Je recommence, c'est bon? Voinko aloittaa alusta. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Aivan kuten muistutitte, me olemme käsitelleet kysymystä, jo kaikki tuntevat Tunisian tilanteen, joten minä en siihen aio enää palata koska hyvin pitkään keskustelimme vaikeasta, hyvinkin vaikeasta Tunisian tilanteesta silloin, kun puhuttiin vapakaupasta, vaan myös hyvin akuutista oliiviöljytilanteesta. Kaikki tietävät, miten hankala tilanne on Libyan myötä ja myös terroriiskujen takia, joten kaikki tietävät, että Tunisian hallitus on saanut jo 300 miljoonan kolmannen makrotaloudellisen apupaketin. Toinen oli 500 miljoonaa ja tämä on meillä ehdotuksena tänään. Lyhyesti tästä ehdotuksesta. Siinä on kuusi tarkistusta tähän alkuperäiseen ehdotukseen ja loppujen lopuksi neuvosto antoi suostumuksensa, jotta aikaa ei hukattaisi tälle, mm, kun annetaan makrotaloudellista rahoitusapua, koska Tunisia sitä tarvitsee. Nyt olisi hyvin järkevää, että parlamentti ottaa tämän huomioon ja ehkä itsekin yritämme välttää tarkistukset mennä nopeasti eteenpäin. Niin, äh, tämän ei pitäisi muodostaa mitään ennakkotapausta äh, tulevaisuutta ajatellen. Äh, tietenkin komission pitää itse toimia myös, eikä meidän pitää vain asioita viedä eteenpäin vauhdikkaammin. Pitäisi ehkä tehdä no, oikein lausunto eikä pelkkää kirjettä. Ehkä seuraavan kerran pitäisi asia hoitaa eri tavoin, jos tällaisia asioita tulee. Ja koska nyt Tunisia on niin kovasti ongelmissa, se tarvitsee makrotaloudellista apua, sitä odotetaan. Meidän pitää antaa nopeasti vastauksemme, jotta Ensimmäinen äh, osio annetaan äh, Tunisialle heti kesän jälkeen äh, ja meidän pitää muistaa, että meillä on vapaa kauppasopimus, mutta tämä kumppanuus, syvempi kumppanuus, joka, josta keskustellaan EUn ja Tunisian välillä vielä tälläkin viikolla, tosiaan toivon, että otetaan huomioon se, mitä parlamentti on sanonut, ja asia neuvotellaan mahdollisimman avoimesti, demokraattisesti, koska asia on erittäin tärkeä. Ja vielä kolmas seikka tästä, viime kerralla puhuin tästä, kun Tunisian lähettiläskin oli paikalla. Me tiedämme, että Tunisia on... Öm, ähm, äh, Tunisialle äh, tulee lainata rahaa, mutta meidän pitää miettiä innovoivempia eh, vaihtoehtoja. Eh, minä puhuin eh, viime kerralla lähettilään kanssa siitä, miten voisimme miettiä tätä lainaa investointi näkökulmasta, aivan kuten Saksa on tehnyt ja Belgia valmistautuu tekemään ehkä tulevaisuutta ajatellen voisimme katsoa myös, miten asia hoidetaan samantyyppisesti. Tässä siis puheenjohtaja muutama lisää täsmennys tähän aiheeseen, jonka kaikki jo tuntevat. Kiitos. Kiitos paljon edustaja Desarnes. Ja nyt varjoesittelijät EPPn nimissä. Edustaja Grazie, Presidente. Ma noi... Kiitos puheenjohtaja. Me olemme esittelijän kanssa samaa mieltä, mutta EPPn nimissä haluaisin kyllä sanoa muutaman lisäsanan näistä seikoista, joita pidän tärkeinä. Ensinnäkin komission ehdotuksesta. Euroopan komission ehdotus on muuttanut hiukan tuota standarditekstiä. Ja pohtisin, mihin tässä pitäisi puuttua. 3.1 ehdotuksesta on poistettu. Määräys, jonka mukaan komissio luo yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa on tiettyjä lisäyksiä siitä, mitä ehtoja makrotaloudellisen tuen myöntämiseen liittyy. Meillä on hiukan epäilyitä tähän tekstin kohtaan liittyen, mutta ottaen huomioon, että neuvostokaan ei tee tarkistuksia, niin mielestäni parlamentinkaan ei tulisi tehdä. Mutta yleisesti ottaen haluaisin todeta, että yleensä rahoitustukeen liittyy ehtoja, jotka liitetään rakennemuutoksiin. Muutenhan avulla ei saada pitkän aikavälin vaikutusta aikaiseksi. Kuten esittelijä sanoi, me emme sinänsä vastusta tässä perusajatusta. Toinen kysymys, joka on tullut EPP-ryhmässä esiin tärkeänä kysymyksenä, on se, että nyt ei tarvita ainoastaan makrotaloudellista apua, vaan Tunisian on voitava tehdä enemmän myös laittomaan siirtolaisuuteen liittyen. Tilanne on kiireellinen, olemme siitä samaa mieltä. Meidän on autettava, olemme siitäkin samaa mieltä, mutta meidän tulisi muistaa nämä menettelyyn liittyvät kysymykset, jotka ovat sellaisia, että niitä jatkuvasti voi syrjään jättää. Lisäksi Tunisian on myös vastattava uudistustarpeeseen ja siihen, että hallinnoidaan siirtolaisvirtoja. Kiitos. ECRn edustaja on edustaja Lunes, mutta haluatteko käyttää puheenvuoron? Kyllä, me tuemme esittelijää, emme tule tekemään mitään tarkistuksia. Kiitos. Kiitoksia. Ja sitten QE. Liarik, mutta Helmut hoitaa tämänkin. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, taisinpa unohtaa tuosta välistä omankin poliittisen ryhmäni muuten. Hups. En tiedä, miten tämä pitäisi nyt ottaa, jos nyt unohdatte minut. Ei, ei me olla vielä puolessa välissäkään, ja tämä kyllä huolestuttaa vähän. No niin, tosiaan, jos johonkin pitää mennä, niin ei sitten varmaan EPP. No ihan suoraan sanoen, me olemme kaikki samaa mieltä, olemme sanoneet jo usein, että yhä lisäämme eh, poliittista, eh, diplomaattista, taloudellista toimintaa, eh, jotta voimme auttaa Tunisiaa kestävästi. Ja meillä on omat välineistömme käytössämme, niin kuin esittelijä sanoi, niin tämä on meidän keskustelumme ja keskustelumme on käynnistymässä. Tässä ei vielä tiedetä kovinkaan paljon siitä, mitä tapahtuu. Haluaisin hiukan täsmennyksiä vielä, eh, koska eh, ensin sanotaan, että katsotaan, miten vapakauppasopimuksista neuvotellaan niin, että ne olisivat avoimia. Eh, minun mielestäni tämä varmasti pätee Tunisiankin ja siihen palataan, mutta eh, kun puhutaan makrotaloudellisesta rahoitusavusta 500 miljoonaa, siihen pitää saada eh, parlamentin lupa ja mahdollisimman nopeasti saadaan tämä asia eteenpäin. Tässä on kannustettu nopeuteen ja meidän pitää muistaa myös periaate, joka on demokraatti, demokraattisuusehto ja varmasti kaikki ovat siinä samaa mieltä, mutta minä haluaisin, että komissio osoittaa tiettyä joustoa ajatellen mm, taloudellista ehdollisuutta suhtaudun epäileväisesti näihin makrotaloudellisen e, ehtojen vaatimukseen. En niinkään ajatellen Tunisia ollaan nähty, että sillä on jopa paljon ongelmia äh, strukturaalisten uudistustensa kanssa. Äh, ja sitten kolmanneksi palaan siihen, mitä Rouva de Sarne sanoi, erittäin tärkeää, että äh, makrotaloudellinen tuki on laina. Se pitää maksaa takaisin ja jos katsotaan nyt Tunisian lainamäärää, se on aikamoinen ja mitä sitten äh, tapahtuu, että äh, lievennetään sitä tai äh, muunnetaan sitä, se pitää käsitellä myös, koska muuten tästä tulee pelkästään kuluerä. Eli meidän täytyy tästä keskustella vielä keskenämme. Anteeksi, että otin kuitenkin tämän puheenvuoron. Merci beaucoup. Kiitokset. Arvoisa edustaja Morel. No niin, ja sitten Helmut, ole hyvä. No juu, kiitos puheenjohtaja. Ehkäpä tartun noihin viimeisiin sanoihin. Äh, Morel ilmaisi itse asiassa sen, mitä varjoesittelijämme Patrick Liarikkin juuri halusi todeta, eli että hän ehdottomasti pyrkii samaan aikaan äh, ratkaisun. Tunisian taloudellinen tilanne on erittäin vaikea, erityisesti nyt Eh, siirtymäkauden aikana ja esittelijämme on täysin, tai varjoesittelijämme on täysin sitä mieltä, että kaikki taloudellinen apu on eh, luonnollisesti tarpeen ja eh, tervetullutta, mutta ongelma on nyt siinä, että tästä asiasta, kun puhutaan, puhutaan budjetista. Kyse ei ole kuitenkaan yksinomaan siitä, että missä olosuhteissa Euroopan unioni antaa rahoitusapua, niin kyse on myös siitä, mikä on avun saajan asema. Eli jos me annamme Tunisialle lainan, niin itse asiassa me saatamme asettaa maan puun ja kuoren väliin. Eli jos me menemme tuohon suuntaan, niin miten ihmeessä he sitten pystyvät nämä ehdot täyttämään? Muistuttaisin, että viimeksi täällä valiokunnassa suurlähettiläs totesi, että pitäisi katsoa pitkää aikaväliä, mm, lisää rahoitusapua, alhaisemmat korot ja sitten tietenkin nämä todella tiukat ehdot. Yhteistyö mm, muistiossa ja komission ehdotuksessa on nyt hyvin selkeät määräykset, mitä rakenneuudistuksia muun muassa vaaditaan. Muistuttaisin, että vaikkapa nyt Kreikasta tai muista maista, eh, jotka joutuvat hyvin vaikeaan välikäteen näiden Yhteistyö muistioiden vaatimusten pohjalta. Ja lopettelen ihan kohta kyllä. Sitten on vielä tuo Brokin kirje teille, puheenjohtaja Lange. Hän muistutti, että tässä ei ole kiirettä, koska nyt on Ramadan ja Ramadanin jälkeen meillä kesätauko, joten meillä on itse asiassa kyllä vielä aikaa asian käsittelemiseen. Kiitos. Joskus aika on hiukan suhteellista, eikö totta? Sitten edustaja Jadu. Je comprends pas bien le lien. En ymmärrä äh, koululomien ja Ramadan välistä yhteyttä. Ramadan ei ole mikään lomakausi, sehän on ihan eri juttu. Mutta olen aivan samaa mieltä Rovade Sarnesin kanssa hänen mietintönsä linjoilla koskien siitä, miten tarpeellista on auttaa mahdollisimman nopeasti ja vahvasti Tunisiaa aivan selkeästi uskoisin, että eh, Eurooppa ei välttämättä ole eh, aivan selvillä Tunisian tilanteesta, kun katsotaan geopoliittista tilannetta ja eh, sitä, että Libya on aivan vieressä, Algeria, Meselin autiomaa. Ja sitten kun nähdään ne toiveet, joita Tunisialla on. Annetaan muutaman eh, sadan miljoonan laina. Se ei välttämättä vastaa toiveita. Meidän pitäisi kyllä löytää mahdollisimman avokätiset eh, keinot. 2012 äänestettiin päätöslauselmasta, joka, eh, jossa käsiteltiin lainaa, joka liittyi diktatuuriaikaan ja meidän me halusimme siinä vaiheessa muokata tuota lainaa, jota oli saatu aikaan edellisinä vuosikymmeninä ja katsoa ehdollisuutta, mutta täällä tosiaankin nämä ne, ne, nämä ehdot, joita asettaa FMI tähän maahan, ei todellakaan nämä tällaisia pitäisi soveltaa. Ja tosiaan pitäisi mennä mahdollisimman nopeasti eteenpäin tässä asiassa. Me emme tässä nyt ole tehtävän tasalla kuitenkaan. Kiitoksia sitten edustaja Valensa. I know that the... Kiitos, puheenjohtaja. Thank you very much, Chair. Kiitos paljon puheenjohtaja. Jatkan italiaksi. Paljon kiitoksia Olen iloinen siitä, että voin puhua varjoesittelijänä, mutta olen myös AFET-valiokunnan Tunisian esittelijä. Ja aivan täysin nyt tukisin tässä aikaisempia puhujia. On tärkeää, että täysin tuetaan Tunisian demokratisoitumisprosessia. Sehän on nähty näinä vuosina. Täytäntöönpano on hankalaa, mutta meidän on toimittava tämän hankkeen puolesta ponnekkaasti. Jos katsotaan näitä välineitä, esimerkiksi Ukrainaa, niin siellä ei ole nähty samanlaisia ponnisteluita. Tämä on tärkeää huomata, kun katsotaan Euroopan naapuruusvälineitä. Ja jos ajatellaan makrotaloudellista apua, meidän on pohdittava sitä, mikä on sen suhde IPAan ja muihin rahoitusvälineisiin. Koska on tärkeää, että meidän apumme toimii tehokkaasti. Libyan ongelmaan on puututtava myös varjoesittelijä minua ennen tähän ja viittasi. Ja lisäksi tarvitaan investointirahasto, joka voi tukea eri talouselämän aloja, jotta voidaan auttaa tässä syvässä taloudellisessa ja yhteiskunnallisessa kriisissä, koska muuten tässä maassa kuullaan ainoastaan Daisin retoriikkaa. Ja voi olla, että vaan kehitys pysähtyy. Muuten olisi vaarana, että siellä syntyy uusi autoritäärinen järjestelmä, Benalin järjestelmän tyyppisesti. Emme voi sallia tällaista kehitystä. Siksi toistaisin vielä kerran sen, että meidän on tuettava makrotaloudellista apua, mutta uskomme samalla, että tämä apu on nähtävä – osana suurempaa kokonaisuutta. Meidän on tehtävä enemmän. Meidän on ymmärrettävä, että työn on mentävä pidemmälle kuin vain Tunisian on katsova, katsottava koko Pohjois-Afrikkaa. Me tarvitsemme tälle maantieteelliselle alueelle yhden hyvän esimerkin. Yksi mahdollinen muutos esitys voisi liittyä siihen, miten näitä varoja valvotaan. Meidän tulisi huolehtia siitä, että valvonta on tehokasta ja jatkuvaa. Tämä on asia, joka meitä hiukan huolettaa, joten mahdollisesti ehdottaisimme vähän tiukempaa valvontaa tähän yhteyteen. Koska totta kai täysin tuemme tänä päivänä Tunisian auttamisajatusta. Samalla on vaadittava julkishallinnon uudistusta tehokkaampaan suuntaan – jotta kansallisia varoja voidaan myös käyttää tehokkaasti, jotta tuetaan maata kriisissä. Kiitos. Thank you. Thank you. Ja nyt edustaja Valensa. We're talking about the microphone. Kiitoksia. Me puhumme tietenkin tästä makrotaloudellisesta rahoitusavusta, mutta tässä on toinenkin asia, josta haluaisin puhua, vaikkei se ole suoraan yhteydessä. Tässä mietinnössä sovimme siitä, että annetaan 500 miljoonaa euroa eh, rahoitusapua Tunisialle. Eh, se varmasti on hyvä, mutta varmasti parempi olisi, että eh, lainojen rinnalle saisimme aikaan että hankitaan tavaroita, palveluita Tunisialta ja tällä tavoin voidaan saada aikaan työpaikkoja Tunisiassa. Minun mielestäni se auttaisi enemmän Tunisiaa kuin pelkästään nämä lainat. Ja vielä yksi seikka, joka, jota tunisialaiset tuottajat ja EU ovat ottaneet esiin. Viitaan tässä siihen, että 2010-2015 Tunisia on vienyt fosfaattia tänne meille Eurooppaan ja sitä tarvitaan, kun tuotetaan elintarviketeollisuuden tuotteita EU:ssa, mutta valitettavasti muutama viikko sitten Euroopan komissio otti käyttöön tai e, antoi ehdotuksensa ajatellen lannoitteita ja siinä tulee hyvin tiukat vaatimukset äh, fosfaatti, äh, fosfaatin äh, tuonille ja sitä tuodaan enimmäkseen Tunisiasta EU-hun ja se tarkoittaa sitä, että Pohjois-Afrikan tuonti kielletään siltä osin. Eli toisaalta annetaan laina Tunisialle, mutta toisaalta sitten taas me emme osta sellaista tavaraa, jota sieltä voidaan myydä ja jota meidän pitäisi ostaa. Eihän siinä paljon järkeä ole. Minä ottaisin tämän asian esille, eh, tai otin sen esille jo esittelijän kanssa ja mietin, että ehkä meidän pitäisi laatia uudesta lannoitusasetuksesta eh, mietintö, koska tällä on merkittävät vaikutukset kansainvälisen kaupan suhteen. Ehkä voisitte miettiä tätä, että tehdään yhdellä kädellä yhtä ja toisella toista. Kiitos. Victor. Kiitos sitten Viktor. Kiitos oikein paljon tässä tuen ja solidaarisuuden ilmapiirissä, joka on luotetaan poliittista, ehdottaisin ehkä hiukan käsin kosketeltavampia toimia. Tunisian uusi hallitus on virallisesti muodollisesti pyytänyt Euroopan pankeilta tietoja siitä, miten Tunisian entiset vallankäyttäjät mahdollisesti ovat piilottaneet Tunisian valtion varoja eurooppalaisiin pankkeihin. Enkä viittaa nyt Mossack Fonsecaan, minä viittaan ihan eurooppalaisiin pankkeihin Yksikään eurooppalaisista pankeista ei Tunisian hallituksen pyyntöön ole vastannut. Onhan se mukava tietenkin täällä puhua kauniita sanoja, mutta me voisimme tehdä myös jotain kourin tuntuvaa. Eli äh, ensinnäkin löytää nämä piilotetut varat ja sitten siir- palauttaa ne oikeille omistajilleen, eli Tunisian kansalle. Tämä olisi paljon parempi kuin mikrolainat. Näin maan ja maan taloutta ja yhteiskuntaa voitaisiin näin suoranaisesti tukea ja osoitettaisiin, että Eurooppa pystyy muuhunkin kuin vain puhumiseen. Eli, ja sitten vielä paljonko varoja on Saudi-Arabiassa, joka suojelee herra Benalia ja mm, me sitten tietenkin mielellämme myymme heille lentokoneita ja ää, taistelulentokoneita. En halua olla mikään utopikko. Minun mielestäni, jos poliittista tahtoa on, niin kyllä meidän tulisi tähän kyetä ja vaatia tätä komissiota. Kiitos. Kiitos. Ja seuraava puhuja sattuukin olemaan komissiosta. Öö, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Pyrin lyhyesti reagoimaan joihinkin esitetyistä kommenteista avun tuen muoto, se, että käytetään lainaa eikä apurahaa ja miten tämä liittyy velkatilanteeseen. Tunisian velkatilanne ei ole dramaattinen. Velkaindikaattorit ovat melko hyväksyttävällä tasolla ja trendi näyttää ihan kestävältä. IMFn e tuoreimmat tutkimukset osoittavat näiden trendien kestävyyden. Jos ajatellaan velkatasoa ja per capita tulotasoa, niin maa ei periaatteessa vastaa niihin ehtoihin, joissa oloissa makrotaloudellista rahoitusapua annetaan. Yleensä silloin on kyse maista, jossa per capita tulo on alhaisempi. Euroopan unioni on ponnistellut kovasti viimeksi kuluneiden vuosien aikana, jotta voidaan antaa enemmän apurahat tukea Tunisialle, joka on itse asiassa kevät ohjelmasta ja muista hyötynyt valtavasti. Tietenkin nämä ohjelmat linkitetään poliittisiin uudistuksiin, kun maa on tämän alueen edistyksellisimpiä Näitä välineitä pyritään käyttämään ja investointipankin kautta myös Tunisia saa merkittävästi tukea, kuten nähdään niistä asiakirjoista, jotka on liitetty komission ehdotukseen. Joten Desnarnesin ehdotukseen, jota muutkin puhujat tukivat, että mahdollisesti muutettaisiin velka investoinneiksi. Tämä on totta kai avoin oleva kysymys. Viranomaiset voivat pohtia tällaista, mutta – Varoittaisin nyt kuitenkin, että tähän tulisi suhtautua hyvin varovaisesti, koska velan uudelleenjärjestelykysymyksillä saattaisi olla hyvin kielteellinen vaikutus siinä, miten maa pääsee markkinoille. Epävakaissa taloudellisissa oloissa kuitenkin maa on päässyt markkinoille ja tässä henkilöstön työasiakirjassa todettiin, että miljardi dollaria viime vuoden alussa saatiin markkinoille melko hyvissä oloissa. Korot ovat tietenkin merkittävät, mutta kuitenkin siksi velka, velkojen uudelleen neuvottelu ei ole ehkä paras mahdollinen. Ja meidän lainamme annetaan todella hyvin ehdoin. Samoin ehdoin, kun komissio pääsee lainamaan pääomamarkkinoilta joten korkotaso on ollut hyvin matala, alle prosentin ensimmäisen maksuosuuden yhteydessä. Ja me puhumme tässä hyvin pitkistä ajoista. Myös nämä ovat hyvin helppoja lainoja hoidettavaksi, jotta voitaisiin auttaa maata tässä hankalassa tilanteessa. Tässä keskeisimmät kommentit Ramadanista, joka täällä mainittiin AFET-valiokunnan kirjeessä. Me emme näe tässä keskeistä ongelmaa. Meidän on tarkoitus lähteä Tunisiaan jo ensi viikolla, jotta voidaan lähteä yhteisymmärryspöytäkirjasta neuvottelemaan. Toivomme, että saamme paljon edistystä aikaiseksi tulevan kahden kuukauden aikana näistä neuvotteluista ja ohjelmasta, jotta voidaan saada asiakirja allekirjoitettua itse asiassa ja panna toteutumaan heti, kun yhteislainsäätäjät tämän ehdotuksen hyväksyvät. Mitä sitten joustavuuteen tulee? Yksi parlamentin jäsen toivoi tätä asiakirjalta, joka on siellä tämän toiminnan liitteenä. Tällä hetkellä suhtaudumme hyvin joustavasti. Me haluaisimme kuitenkin työstää tätä ohjelmaa viranomaisten kanssa, eli jos katsotaan ehdollisuutta, niin tässä pohditaan juuri sitä, mitä viranomaiset ovat valmiita tekemään. Toivoisin, että ehdollisuuteen ei nyt suhtauduta liian rennosti Tunisian osalta. Emme me auta Tunisia yksinkertaisesti rahaa lähettämällä. Tämä ei auta Tunisia, jolla on rakenteellisia ongelmia. Jos näihin ongelmiin ei puututa, niistä syntyy lisäongelmia myöhemmin. On muistettava, että arabikevät osoitti, että oltiin pettyneitä poliittiseen järjestelmään, mutta myös siihen, miten talousmalli, talousjärjestelmä toimii. Järjestelmää on muutettava oikeudenmukaisemmaksi, kestävämmäksi ja siksi on hyvin tärkeää, että me yhdessä lahjoittajien ja muiden kanssa huolehdimme siitä, että maa ei unohda uudistuksiaan. Lopuksi kiittäisin edustaja Sarnesia tästä mietinnöstä ja ehdotuksista, muutosesityksistä, kuten neuvostostakin kuultiin, neuvostokin tuntuu olevan myönteisellä kannalla, joten meistä tuntuu, että tämä ehdotus saadaan läpi ilman muutoksia, jotta voidaan pitää kiinni tiukasta aikataulusta ja auttaa Tunisia hankalassa tilanteessa. Kiitos. Kiitoksia ja sitten vielä lopuksi edustaja Desarnes. Kiitoksia puheenjohtaja aivan lyhyesti. Olisin mielelläni kuullut komissiolta, että tämä ei ole ennakkotapaus, että muuttaa tekstiä. Minä toivon todellakin, että komissio ottaa huomioon sen, mitä tässä olemme sanoneet, että mutta tämä ihan vain äh, sivulausena. Äh, nyt se, mitä parlamentin jäsenet sanoivat, kaikki sanoivat, että ensinnäkin on kiireellinen tarve ja haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, jotka ovat äh, tähän suuntaan puhuneet, eivät esitä tarkistuksia, jotta mennään nopeasti eteenpäin. Kiitän kaikkia ja kaikki sanovat, että tämä on yksi tärkeimpiä solidaarisuuselementtejä, joita meidän pitää osoittaa Tunisialle, koska se tarvitsee apua ja me autamme tällä tavoin myös itseämme, joten tämä on aivan oikeutettu lähestymistapa, eikä eh, pidä pitäytyä ainoastaan tässä makrotaloudellisessa rahoitusavussa, vaan pitää eh, osoittaa tukea voimakkaamminkin. Ja sitten ehdollisuus, totta kai demokraattinen ehdollisuus on eh, normaalia ja hienoa, että demokratian siirtyminen on mennyt eteenpäin, mutta sitten rakenneuudistukset. Tässä toisaalta voidaan puhua tällaisesta löysyydestä tai sitten älykkäästä kehityksestä, mutta pitäisi auttaa Tunisia löytämään tulevaisuuden näkymiä. Kyse ei ole uudistuksista ainoastaan uudistusten takia, nehän ovat tärkeitä. Tietenkin tarvitaan hyvää hallintoa, mutta samaan aikaan meidän pitää auttaa Tunisia löytämään tulevaisuuden näkymiä, eli eh, talouskasvua, työllisyyttä, talouden toimintaa. Juuri tällaista apua Tunisia tarvitsee ja tässä asiassa meidän pitäisi tehdä vielä lisää työtä. Joka tapauksessa paljon kiitoksia kaikille. Thanks a lot. Suuret kiitokset. edustaja De Sarnes. Nyt muistutan vielä määräajasta tarkistusta jättämiselle 27. huhtikuuta kello 12. Ja äänestys toimitetaan 23.4. toukokuuta. Äh, Ecuadorin äh, ministeri on nyt paikalla, eikä tässä olisi enää aikaa kuin seitsemän minuuttia tuon aikataulun mukaiseen kohtaan, niin ehdotan, että siirrämme tässä, vaihdamme tässä nyt järjestystä ja keskustelemme nyt välittömästi Ecuadorin ministerin kanssa ja unesco kysymyksestä keskustelemme sitten tämän jälkeen. Ministeri, ensinnäkin haluan esittää osanottoni teille ja maallenne tuon järkyttävän maanjäristyksen vuoksi, uhrien vuoksi ehdottaisin, että pidämme minuutin hiljaisuuden maanjäristysten uhrien muistoksi. Thanks a lot. Minister, nevertheless... Ministeri, joka tapauksessa siis toivotamme teidät lämpimästi tervetulleeksi tänne Euroopan parlamentin äh, kansainvälisen kaupan valiokuntaan. Toivotamme tervetulleeksi koko valtuuskuntanne sekä ulkoasian varaministerin sekä eh, kehitys, talouden kehitysministerin. Me tosiaan käymme nyt keskustelua EU-Kolumbia Peru-sopimuksen laajentamisesta koskemaan myös Ecuadoria. Eh, jokin muutama viikko sitten hän vieraili Ecuadorissa, muun muassa edustaja Fisas oli mukana ja me todella yritämme nyt ajaa tätä sopimusta eteenpäin ja valmistaudumme tulevaan äänestykseen Ecuadorin liittämisestä osaksi tätä kauppasopimusta tosiaan. On hienoa, että olette nyt kanssamme keskustelemassa tästä aiheesta ja myös Alankomaat puheenjohtajavaltiona valtiona haluaa todella nyt kiireellisenä ajaa tätä asiaa eteenpäin. Pitemmittä puheitta annan nyt teille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muy buenas tardes. Oikein hyvää iltapäivää ja kiitos paljon kutsusta. Ja kiitoksia puheenjohtaja Lange näistä sanoistanne ja kiitän kaikkia siitä, että kunnioititte näin minuutin hiljaisuudella eh, ekvadorilaisia maanjäristyksen uhreja. Halusinkin aloittaa puheenvuoroni kiittämällä Euroopan unionia ja sen jäsenvaltioita välittömästä avusta, E, jota olette antaneet näinä kovina vaikeina aikoina maalle, niin erityisesti hätäapuna nyt näin vaiheessa. Näin olemme saaneet maanjäristyksen, viime tai maanjäristyksen uhreille apua mitä pikimmin. Öö, on aivan ilmeistä, että Ecuadorin hallitus ja koko maani pitää äärimmäisen tärkeänä tätä monenvälistä sopimusta Euroopan unionin kanssa. Euroopan unionilla on tosiaan Kolumbian ja Perun kanssa sopimus jo voimassa ja se halutaan nyt laajentaa mukaan eh, kattamaan myös Ecuador. Ulkoasianvaraministeri on tässä vieressäni ja samoin mukana on valtuuskunta, joka edustaa Ecuadorin yksityistä sektoria sekä myös yksityisiä tuottajajärjestöjä, vientijärjestöjä järjestöjä. Nämä edustajat ovat tosiaan myös täällä salissa. Samoin sitten tietenkin äärimmäisen tärkeitä ovat eurooppalaiset kauppakumppanimme, jotka meidän vientituotteitamme ostavat ja tuovat Eurooppaan. Kaikki osapuolet olemme yhtä mieltä siitä, että tämä sopimus on äärimmäisen tärkeä, olisi tärkeä myös Ecuadorille. Ehkä voisin ensin kertoa teille joitain tietoja siitä merkittävästä edistyksestä, mitä maassani ollaan viime vuosina saatu aikaan, mitä tulee kansalaisten oikeuksiin, taloudellisiin ja poliittisiin oikeuksiin muun muassa. Suuri enemmistö Ecuadorin kansalaisista olemme nyt viime eh, vuosina mm, eh, valinneet eh, sellaisen poliittisen hallinnon ja mallin, joka kunnioittaa ihmisoikeuksia ja kansalaisten taloudellisia ja sosiaalisia oikeuksia. Ecuadorin talou, talouskasvu on ollut vuosina 2007-2015 kaikkein merkittävintä eteläisessä Amerikassa, nelisen prosenttia vuodessa, merkittävämpi kuin muissa maissa. Valitettavasti viime lauantai-tapahtumat tulevat kuitenkin kielteisesti tähän meidän kasvumme ja kasvulukuihimme vaikuttamaan. Tämä on aivan ilmeistä. Ähm, me olemme luonnollisesti toimittaneet komissiolle ähm, mm, hyvin paljon tietoa kauppasopimuksen tueksi. Samoin olemme olleet yhteyksissä parlamenttiin ja viime kuukausina ja vuosina, kun polttoaineen rakaylyn hinta on laskenut, tämä on tietenkin monille maille ollut erittäin hyvä uutinen, mutta meille huono uutinen. Vuonna 2014 52 prosenttia Ecuadorin viennistä oli juuri öljyvientiä ja näin ollen meidän valtiomme tulot ovat laskeneet merkittävällä tavalla ja näin ollen tietenkin kansahan tästä on joutunut kärsimään. Merkittävä haaste on tietenkin ollut myös dollarin valuuttakurssimuutos. Muistuttaisin, että Ecuadorin kansallinen valuutta on Mm, Yhdysvaltain dollari, mm, eli se, että dollarin arvo on noussut muihin valuuttoihin verrattuna, niin se on tietenkin vaikeuttanut meidän tilannettamme jonkin verran. Ja haluaisinkin tässä nyt korostaa, että Ecuadorissa me emme ole toteuttaneet minkäänlaista sosiaalista polkumyyntiä. Meillä on hyvin, hyvin tiukat määräykset työntekijöiden oikeuksiin, ympäristö normeihin liittyen. Ja tämä tietenkin tarkoittaa sitä, että tuotantokustannukset ovat korkeammat kuin ilman näitä määräyksiä. Ja siksipä, kun haluamme laadukasta tuotantoa, niin eh, meidän on hyvin vaikea kilpailla monien muiden kanssa monien muiden maiden kanssa, jotka itse asiassa toteuttavat sellaisia käytäntöjä, eh, joita me emme voi hyväksyä. Ja tässähän olemme Euroopan kanssa täysin samoilla linjoilla. Meidän eh, mallimme, kehitysmallimme keskeinen asia on ollut köyhyyden vähentäminen ja Ecuadorissa köyhyys onkin vähentynyt 13 prosenttia ja noin 25 prosenttia on tällä hetkellä väestön köyhyysaste. Ja ensimmäistä kertaa maamme historiassa äärimmäinen köyhyys on yksinumeroinen luku vuonna 2015 8 prosenttia. Eli viisi 15, 15 miljoonasta kansalaisestamme noin, noin miljoona on saatu nostettua köyhyydestä. Ja tämä on kyllä yksi kaikkein merkittävimpiä menestyksiä, joita maassamme on ollut. Ja voimme olla tästä ylpeitä. Kaikki epärilaiset olemme hyvin ylpeitä tästä köyhyyden vähentämisestä. Tämän lisäksi tietenkin sitten myös epätasa-arvo on vähentynyt. Kaikki tiedämme, että kun puhutaan kehityksestä, kun puhutaan hyvinvoinnista, niin epätasa-arvoa on torjuttava. Tämä on meidän hallituksemme peruslinja. Ja itse asiassa epätasa-arvon vähentyminen on ollut kolme kertaa nopeampaa ja laajempaa Ecuadorissa kuin muissa naapurimaissa. Ja tämä johtuu hallituksemme poliittisista toimista hallituksemme politiikasta, joka on ollut äärimmäisen tärkeä kansalaisillemme, muun muassa terveyspalvelut. Viimeisten seitsemän vuoden aikana olemme kaksinkertaistaneet, siis kaksinkertaistaneet kansanterveysjärjestelmämme kattavuuden. Kyse on siis ilmaisesta terveydenhoitojärjestelmästä ja vuosien 2007-2015 välillä itse asiassa valtion terveysmenot ovat nelinkertaistuneet per capita kansalaista kohden. Ja tällä hetkellä Ecuador on latinalaisessa Amerikassa se maa, joka BKTstään käyttää suurimman osuuden terveydenhoitoon 2 prosenttia, eli huomattavasti merkittävämpi summa kuin alueen muissa maissa. Aivan samoin olemme vähentäneet lukutaidottomuutta hyvin merkittävästi. Kansainväliset tahot ovat vahvistaneet, että käytännössä lukutaidottomuutta ei maassamme enää esiinny. On myös äärimmäisen tärkeää kertoa siitä, mitä maassamme on tehty työalalla. Kansainvälisen työjärjestön kanssa olemme allekirjoittaneet kahdeksan yleissopimusta ja myös muita sopimuksia. Edes kaikki Euroopan unionin maat eivät ole tähän vielä kyenneet, mutta Ecuador on ja tästäkin me olemme kyllä hyvin ylpeitä. Mitä sitten työttömyyteen tulee, niin meillä on latinalaisen Amerikan alhaisin työttömyysprosentti. Ulkoiset shokit, eli siis juuri tämä dollarin valuuttakurssi sekä tietenkin öljyn hinnan laskeminen tulevat kyllä vaikuttamaan piakkoin kielteisesti työttömyyslukuihimme. Sitten lapsityövoiman käytön torjuminen, se on äärimmäisen tärkeä asia meille. 5-14-vuotiaiden lasten äh, mm, työssäkäynti on laskenut 8 prosentista 3 prosenttiin viime aikoina. Vuonna 2011 äh, äh, Ecuador julistettiin lapsityövoimasta vapaaksi maaksi hökkeli kylän, kylien lapsia ajatellen. Ja sitten mitä vammaisten oikeuksiin tulee, niin Ecuadorissa itse asiassa vain 1039 vammaista oli vielä jokin vuosi sitten työssä, mutta nyt jo 90 000 vammaista on päässyt mukaan työmarkkinoille. Ja näin ollen äh, he antavat panoksensa yhteiskunnallemme äh, ja ähm, maallemme. Sitten asia, josta myös olemme hyvin, hyvin ylpeitä, on äh, se, että palkaton kotityö tunnustetaan nykyään. Tämähän on aivan äärimmäisen tärkeää kotityötä tekeville naisille. Naisten roolia ei perinteisesti ole tunnustettu, sitä ei ole mitattu mitenkään. Ja nyt viime vuosina olemme hyväksyneet parlamentissamme lakeja, joiden kautta on lisätty palkatonta kotityötä tekevien naisten määrää. Ja nyt heidät on otettu mukaan sosiaaliturvajärjestelmäämme. Heitä ei enää unohdeta. Ecuador pieni maa, kun ajatellaan eteläistä Amerikkaa, latinalaista Amerikkaa, mutta me olemme hyvin ylpeitä siitä, että olemme hyvin monimuotoinen maa. Maassamme on hyvin monipuolinen luonto, Meillä on myös noin, noin tusinan verran vähemmistöjä, joilla kaikilla on oma kielensä. Ja näin ollen myös ympäristön suojelu on äärimmäisen tärkeä meille myöskin. Perustuslaissa me tunnustetaan luonnon arvot ja puolitoista miljoonaa hehtaaria metsää on nyt suojeltu luonnonsuojelualueina ihan laissa. Me torjumme metsien vähenemistä. Kahdeksan vuotta sitten metsäkato oli vielä merkittävää maassamme, mutta nyt olemme ponnistelleet kovasti ja näin ollen äh, metsittämisponnistelujemme kautta ja metsänsuojeluohjelmien kautta äh, metsäkato on saatu kuriin. ympäristönsuojelualalla Ecuador on todella johtavassa asemassa. Yksi tieto, ehkä tähän liittyen. Ensi vuonna 93 prosenttia Ecuadorissa tuotetusta energiasta eh, tulee vesivoimalla. Me emme siis enää sitten eh, käytä fossiilisia polttoaineita, ne säilytetään edelleen eh, varavoimana, mutta 93 prosenttia Ecuadorin tuottamasta energiasta ensi vuonna tulee luonnosta uusiutuvista luonnonvaroista, kuten tosiaan siis vesivoimasta muun muassa. Olemme kuulleet äh, kansalaisia tästä ja tämä on ollut äärimmäisen äh, tärkeä asia myös äh, Ecuadorin kansalle. Tällä hetkellä käynnissä on nyt siis prosessi kauppasopimuksen solmimiseksi. Se on äärimmäisen tärkeää maallemme sopimus, jossa, niin kuin kaikissa kauppasopimuksissa, tarjotaan hyötyä molemmille osapuolille eurooppalaiset yritykset jotka jo toimivat Ecuadorissa ja investoivat Ecuadoriin, saavat entistä paremmat mahdollisuudet tähän. Ja sitten me saamme vastaavan pääsyn Euroopan markkinoille kuin mikä naapureillamme jo on. Joten suhde, jonka haluaisimme kansainvälisen kaupan ja kehityksen välille saataisiin myös näin aikaan. Ja meidän viennistämme suuri osa tai merkittävä määrä tulee Euroopan unioniin ja tuonnista 15 prosenttia tulee Euroopan unionista. Ja näin todella luodaan satoja tuhansia työpaikkoja, monet niistä maaseudulla ja monet niistä myös naisten johtamissa kotitalouksissa. Ajatellaan vaikkapa tonnikala alaa, tonnikalateollisuutta tai katkaraputeollisuutta. Näissä ennen kaikkea työntekijät ovat naisia. 200, 700 PK-yritystä PK-yritykset saavat tukea meiltä ja me tuemme tietenkin myös suuria yrityksiä, mutta myös tuhannet pienyritykset saavat meiltä tukea. Haluamme erityisesti tukea PK-yrityksiä, koska ne niitä tukemalla voidaan saada aikaan hyvin myönteisiä vaikutuksia laajemminkin. Kaksi kolmannesta, eli kaksi kolmesta yrityksestämme jotka eh, toimivat tai toteuttavat vientiä Eurooppaan, ovat itse asiassa mikroyrityksiä. Lauantaina 16. toukokuuta niin siis huhtikuuta todella tuo järkyttävä maanjäristys iski maahamme ja ähm, kuolinuhreja on 1500 ainakin ja todella me löydämme edelleen näitä onnettomia uhreja raunioista. Yli 2500 ihmistä on loukkaantunut ja loukkaantuneitakin löytyy yhä useampia. Ja tänä aamuna Ecuadorin aikaa kello kymmeneltä Euroopan aikaa maassamme äh, järisi jälleen 6,1 Richterin voimalla. Ja maa järisi suurilla alueilla maassa. Meidän nämä taloudelliset vaikutukset ovat aivan valtavia. Presidentti Rafael Korean ensimmäiset arviot olivat sellaiset, että katastrofin äh, aiheuttamat menetykset tulevat olemaan miljardeja dollareita on toki myös tunnustettava, että yli 70-75 äh, prosenttia äh, meidän vientituotteistamme tulee niiltä alueilta, joissa nyt on hätätila julistettuna järjestyksen vuoksi kyse todellakin tonnikalajalostuslaitoksista, banaaniviljelmistä, kaakaoviljelmistä ja niin edelleen. Ja ne teistä, jotka tunnette maan, niin tiedätte, että 85 prosenttia kalastustuotteista tulee juuri näiltä alueilta ja puolet näistä tuotteista sitten tuodaan Euroopan unionin markkinoille. No näistä vaikeista, vaikeista olosuhteista huolimatta, jotka todella huolestuttavat Ecuadorin kansaa, me päätimme tulla tänne Euroopan unionin, tänne Euroopan vieraksi osoittaaksemme sitoumuksemme tähän asiaan. Me todella toivomme, että Ecuador pääsee osaksi tuota monen välistä kauppasopimusta ja katastrofienkin jälkeen maailma ei pysähdy, vaan elämä jatkuu. Mutta me halusimme todella osoittaa teille, että maamme on erittäin sitoutunut tähän prosessiin ja sen etenemiseen ja olemme asiasta äärimmäisen kiinnostuneita. Lopuksi toteaisin, että Ecuadorin liittyminen tähän moniväliseen sopimukseen on vienyt aikansa ja tämä on tärkeä asia meille. Me olemme nyt saaneet Mm, merkkejä todella hy- hyvästä tahdosta eri osapuolilta Euroopan unionissa ja olemme täysin vakuuttuneita siitä, että ennen 31. joulukuuta tänä vuonna tämä sopimus saadaan jo voimaan ja täytäntöön pannuksi. Me todella haluaisimme ennen vuoden päättymistä ja vuoden vaihdetta vielä sopimuksen voimaan. Tämä olisi äärimmäisen tärkeää meille. Haluaisimme, että etenemme sopimuksen allekirjoittamiseen yhdessä ja mitä pikimmin. Kiitos oikein paljon. Minister, thanks a lot. Kiitos oikein paljon tästä esityksestä, myös siitä, että kerroitte maanne tilanteesta. Ja todella mekin olemme sitoutuneet sopimuksen aikaansaamiseksi mitä pikimmin. Nyt puheenvuoron saa pysyvä esittää esittelijämme, edustaja Fisas, olkaa hyvä. Schulz. No, no Schulz sitten, no tehdään niin, meillä on kaksi esittelijää. Helmut saa puheenvuoron ensin. Thank you, Mr. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos teille ministeri tästä hyvin yksityiskohtaisesta briefauksesta. Edustaja Fisas ja minähän kävimme maassanne ja reportoimme siitä matkasta edellisessä valiokuntakokouksessa. Me haluaisin painottaa sitä, että hyvin tiedostamme sen, että Euroopan unionin on tehtävä kaikkensa Ecuadorin tukemiseksi tässä hankalassa haastavassa tilanteessa – Tämä tuki nähtiin varmasti myös hiljaisen hetken aikana. Me olemme teitä tukemassa. Ja kaikkien neuvotteluiden lisäksi, kaikkien sopimusten lisäksi, jotka voitaisiin päätöksen saada, pitäisi löytyä valmiutta Euroopan unionin puolelta antaa lisää suoraa tukea, jos se on tarpeen. Mutta palatakseni meidän matkaamme ja keskustelumme aiheeseen, jossa sovittiin kuukausi sitten, että paras tapa olisi, että te selittäisitte valiokunnan jäsenille, miten maa on sosiaalisesti ja taloudellisesti kehittynyt. Tuon esityksen hän juuri saimmekin teiltä ja tuo oli kyllä hyvin vaikuttava esitys siitä, mitä edistystä on saatu aikaiseksi. Lisäksi haluaisin painottaa sitä, että matkamme aikana tapasimme kaikki hallituksen vastuulliset ministerit, mutta emme tavanneet ainoastaan ministereitä, vaan myös parlamentaarikkoja. Olen iloinen siitä, että vastuullisen valiokunnan kansalliskukuuksen varapuheenjohtajan kanssa ne täällä kokoussalissa kuuntelemassa tätä keskustelua. Lisäksi tapasimme yritysmaailman edustajia. Me näimme yritysmaailman edustajia, myös PK-yrityksiä, jotka keskittyivät sosiaaliseen ja vakaisen kehitykseen. Tapasimme opettajia, tapasimme ammattiliittojen edustajia ja te saimme todella laajan käsityksen maastanne hallitusten edustajat suhtautuivat myönteisesti jo Peru-Kolumbia-sopimukseen liittymiseen. Tietoisuutta oli siitä, mitä te juuri sanoitte, että tässä on etua sekä EUlle että Ecuadorille intressit ovat suuret molemmin puolin ja meidän pitää katsoa sopimuksen konkreettisia yksityiskohtia ja miettiä sitä, vastaavatko nämä hyödyt todella niihin tarpeisiin, joita molemmilla osapuolilla on. Tämä on Euroopan parlamentille tärkeä asia. Toivon, että pian voimme nähdä loppuun käsitellyt asiakirjat niin voidaan päästä ratifioimisjärjestelmään ja hyväksyntään, joka on Euroopan parlamentin vastuulla. Haluaisin täällä painottaa sitä, että edellisessä kokouksessamme puheenjohtaja Langen kanssa sovimme, että lähetämme kirjeen neuvostolle, jotta neuvostokin täysin tiedostaisi kaikki nämä haasteet, joista juuri puhuitte, ja jossa Euroopan unionin on annettava oma panoksensa – jotta voidaan huolehtia menestyksekkäästä ratifiointiprosessista. Totta kai olemme täällä myös kuulleet kriittisiä ääniä. Ihmisiä, jotka eivät luota siihen, että vapaakauppa sinänsä pitkällä aikavälillä auttaa. Mutta lyhyemmällä aikavälillä en ole kuullut sellaisia ääniä, jotka eivät pohtisi sitä, mitä tämä tarkoittaa teidän konkreettisessa taloudellisessa ja sosiaalisessa tilanteessanne. Kuulimme tuon esityksenne ja esimerkiksi sen, miten laskevat öljyn hinnat vaikuttavat. Tärkeää on vakauttaa sosiaalista ympäristöllistä vakaata talouskehitystä maassanne. Näin saadaan vakaa kumppani myös Euroopan unionille. Ja lopuksi. Tämän liittymisprosessin esittelijänä ja hyväksyntämenettelyn esittelijänä minä painottaisin sitä, että näin selkeästi, että maassamme on tapahtunut jo paljon edistystä. Muissa alueen maissa tällaista kehitystä vielä odotellaan. Toivon, että kun vastataan kaikkiin pyyntöihin ja kysymyksiin, jotka ratifiointiprosessiin liittyvät, saadaan vastattua myös odotuksiin ja kysymyksiin, joita tulee Euroopan parlamentin puolelta. Kiitos. Kiitos. Ja nyt edustaja Fisas. Muchas gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia myös ministerille ja varaministerille jotka tulitte. Haluaisin vielä kiittää siitä, että tulitte tänne, vaikka ei, tämä on niin vaikea hetki teidän maassanne, joka on meidän ystävä maamme. Haluamme tukea koko Ecuadorin kansaa näinä vaikeina hetkinä. Emme edes tiedä uhrien lukumäärää tarkalleen, ei uhrien, joita on tullut maanjäristyksen myötä minä tietenkin olen samalla linjoilla kuin Helmut Scholz, joka puhui. Ähm, äh, tosiaan haluan kiittää. Äh, kiitos äh, kokemastamme vieraanvaraisuudesta. Hyvin paljon ministereitä, presidenttiä, kollegoita myös Ecuadorin parlamentista. Meillä oli kansalaisyhteiskunnan kanssa myös kokouksia mutta aivan lyhyesti haluaisin muistuttaa kollegoille, mikä on se tilanne, jossa tämä sopimus nyt elää, EUn ja Ecuadorin välinen sopimus. Painottaisin, että 2014 saatiin päätökseen AKT Plus ja siinä vaiheessa Ecuadorin pyyntö päästä mukaan Kolombia-Peru-sopimukseen Euroopan unionin kanssa. Allekirjoitimme sopimuksen, ikään kuin kahden vuoden siltasopimuksen, jonka avulla saadaan päätökseen neuvottelut koskien tätä lopullista sopimusta. Nyt vaikuttaa siltä, että kaksi vuotta olisi pitkä aika, mutta se menee nopeasti ja meillä oli ongelmia muita Andien maita, ei mukana. Ei kyse ollut ainoastaan Euroopan unionin hyväksynnästä, vaan myös äh, Perun ja Kolumbian. Ja sitten äh, päästiin äh, lopulliseen sopimukseen Kolumbian ja, ja Perun osalta, EUn osalta. Ja niin kuin sanoimmekin, tämä sopimus on nyt komission käsissä ja normaalisti määräaika on normaali neljä kuukautta Siinä tarvitaan käännöksiä ja myös eri oikeudellisia menettelyjä. Tämä on aika pitkä määräaika tässä tilanteessa. Euroopan parlamentti ei pystynyt hyväksymään edellistä täysistuntoaan ennen, joten on tärkeää ja varsinkin nyt, kun Ecuador on niin vaikeassa tilanteessa, on tärkeää, että saadaan asiat eteenpäin nopeammin. Tämä on olennaista, aivan kuten sanoi Helmut Scholz. Bernard Langelta saimme jo eh, kirjeen, jossa puheenjohtajavaltiolta eh, parlamentin puolesta pyydetään, että lyhennetään määräaikoja mahdollisimman paljon, jotta voitaisiin nopeuttaa normaalia prosessia ja sitten mm, hyvin myöhään saimme hyväksyttää tämän sopimuksen. Jos tämä sopimus ei nyt tule voimaan, niin se aiheuttaa suurenkin vaaran Ecuadorille niin, että se eh, ikään kuin jää sivuun. Ja varsinkin tämä tapahtuu eh, nyt tilanteessa, jossa se on kärsinyt eh, maanjäristyksestä. Silloin nämä menetykset olisivat merkittävät. Nämä merkittävät vientitulot, jotka tulee EU-sta, monet Monet yrittäjät ovat sanoneet, että tällaista, tällaista tilannetta ei voitaisi kestää, se siis loisi työttömyyttä varsinkin rannikkokaupungeissa, jotka ovat kärsineet eniten maanjäristyksestä. Aivan kuten ministeri sanoi, e, siellä on paljon nyt yksinhuoltaja äitejä ja meidän täytyy tosiaan katsoa, että voimme tehdä kaiken mahdollisen, jotta voimme parantaa asiantilaa ja hyväksymme e, ennen vuoden loppua tämän sopimuksen Tämän lisäksi eh, tässä on etuja Ecuadorille eh, taloudellisesti. Eh, kyse on paljolti öljyn ja muiden raaka-aineiden viennistä Ecuadorista. Tässä otettiin esiin myös, että kyse on avoimesta arvioinnista. Mm. Nyt on hyödytty näistä valuuttakursseista eh, joissakin maissa ja tämä saattaa myös aiheuttaa ongelman suhteisiin Niinpä mm, tässä halutaan eh, tukea tosiaankin tuotantoteollisuutta ja eh, Ecuadorin edistystä. Mm, parlamentti varmasti on sen kannalta, että hyväksytään tietenkin tämä sopimus, siihen on suuri enemmistö jo valmiina. Ja haluamme tosiaan nopeuttaa hyväksyntää, jotta voidaan allekirjoittaa sopimus ennen vuoden loppua. Se ei tietenkään lopu pelkästään meistä. Asia on komission käsissä, se ei ole meidän käsissämme, mutta me tiedämme, että sopimukset neuvoston kanssa ovat sen, sen suhteen myönteisiä jotta saisimme aikaan tosiaan sen, mitä yritämme tässä aikaan saada. Ei tämän enempää. Haluan tosiaan kiittää siitä, että tulitte tänne näin vaikeana, vaikealla hetkellä, jotta saadaan asiat eteenpäin. Ja me tosiaan haluamme kiittää teitä vierailustamme. Kiitos. Kiitos. Edustaja Sahadil, haluaisitko sanoa jotain? Mr. President, thank Ihan lyhyesti puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Arvoisa ministeri, jälleen kerran tervetuloa. Meillä oli, on ollut jo hyvä mahdollisuus tänään jo vaihtaa näkemyksiä ja todella surun valittelut siitä tragediasta, joka on maahan iskenyt. Toivottavasti välitätte surun valittelut myös uhrien perheille – Keskustelun kohteena olevasta aiheesta sanoisin vain, että me täysin ryhmänä tuemme Ecuadorin liittymistä tähän kauppasopimukseen Perun ja Kolumbian kanssa. Uskoaksemme näin tuetaan kauppaa, autetaan yksityistä sektoria investointeja sekä Ecuadorissa että myös Euroopan unionissa. Toivomme, että näin saadaan moottori taloudelliselle ja sosiaaliselle kehitykselle maassanne. Me uskomme kaikki tekniset kysymykset, jotka ratifiointiin liittyvät ja mahdolliset viiveet EUn tasolla. Nämä ovat ongelmia, jotka voidaan ratkaista ja uskomme vankasti siihen, että saamme asiat hoidettua. Tämä sopimus voi varmasti astua voimaan tammikuun alusta. Kollegoilta on kuultu, että täällä on laajempi konsensus useamman poliittisen ryhmän kesken. Me olemme sitoutuneet tekemään kaiken mahdollisimman, mahdollisen mahdollisimman pian, jotta voidaan saada kaikki esteet pois tämän hankkeen tieltä. Joten arvoisa ministeri, vielä kerran vahvistaisin sen, että ECR-ryhmänä, Euroopan parlamentin kolmanneksi suurimpana ryhmänä, me olemme valmiita – toteuttamaan oman roolimme ja pyrimme vaikuttamaan siihen, että saadaan tästä onnistunut hanke, ettei synny mitään viivästyksiä, jotka voisivat haitata kauppaa EUn ja teidän maanne välillä. Toivon, että yhteisin ponnisteluin muiden poliittisten ryhmien kanssa päästään tuohon tavoitteeseen. Kiitos paljon. Ja. Suuret kiitokset sitten Skakelle. Äh, Kiitoksia. Äh, omasta eh, ja ryhmäni puolesta haluan esittää osanottoni. Olen järkyttynyt eh, näistä tapahtumista ja aivan kuten muutkin eh, olemme sitä mieltä, että teemme kaikkemme, jotta voimme auttaa teitä kauppasopimuksesta. Ryhmäni suhtautuu kriittisesti Kolumbian, suhteen myös tässä siis nämä maat, jotka tulevat mukaan minä, meidän mielestämme kyseenalaista on se, että auttaako se eh, sosiaalista eh, talouskehitystä. Ecuador sanoi aikaisemmin, että se ei halunnut lähteä mukaan, koska se ei auta sosiaalista ja talouden kehitystä. Mutta sitten eh, haluaisin kuulla, mikä sai aikaan muutoksen tällaisen näkemysmuutoksen, että sitten haluttiinkin allekirjoittaa ja miten näkisitte, että tämä auttaa sosiaalista ja talouden kehitystä, koska tietenkin kauppa voi siinä auttaa, sillä voi olla oma roolinsa Perun ja Kolumbian sopimus. Ehkä on sellainen sinänsä kauppa avaintuotteissa Perulle ja Kolumbialle. Siellä ehkä kauppamäärät ovat kasvaneet, mutta niiden arvo on ehkä laskenut, eli ne yksikkökohtaiset hinnat ovat alemmat. Vaikuttaa siis hiukan ristiriisaiselta, kun katsotaan talouden ja sosiaalista kehitystä. Miten tämä siis konkreettisesti auttaisi? Me siis kyseenalaistamme tämän. Gracias, presidente. Eh, Kiitos puheenjohtaja, oikein hyvää iltapäivää ministeri. Kiitos siitä, että olette tullut vieraaksemme ja niin kuin muutkin aiemmin puhuneet, että haluan minäkin todella esittää teille syvän osanottomme ja tuskamme mairistyksen uhrien perheille ja koko maallenne, myös koko Euroopan parlamentin ja Espanjan hallituksen nimissä. Kyllä enemmistö Euroopan parlamentin jäsenistä tukee sitä, että sopimus saataisiin voimaan ennen tämän vuoden loppua. Minunkin ryhmäni tulee aktiivisesti tekemään työtä tämän tavoitteen puolesta. Kuitenkin haluaisin muistuttaa teitä myös siitä, että Euroopan parlamentin hyväksymässä päätöslauselmassa korostettiin kovasti toimintasuunnitelman merkitystä, kaikkien niiden toimien merkitystä, jotka kulkevat tämän kauppasopimuksen rinnalla niin, että sopimuksesta saadaan todella äh, hyvä tuki myös kestävälle kehitykselle, äh, sosiaalisten oikeuksien, ympäristöoikeuksien sekä työntekijöiden oikeuksien vahvistamiselle. Ehm, maassanne on saatu aikaan paljon edistystä, mutta viime aikoina olemme kuulleet eh, huolestuttavia uutisia ilmaisuvapauden rajoittamisesta ja haluaisinkin kuulla, miten hallitus on toiminut, pitävätkö nämä saamamme tiedot paikkansa. Mutta kyllä me olemme huolissamme, koska ei voi olla niin, että demokratia vahvistuu, jos Ähm, e- e- tiedotusvälineiden ilmaisuvapautta lähdetään rajoittamaan. Kiitoksia. Suuret kiitokset nyt. Kolumbia Perun neuvontakomitean esittelijä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Presidente, buon pomeriggio, signor ministro, anche da... Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, hyvää iltapäivää. EUn kansalaisjärjestöjen nimissä haluaisimme myös ilmaista osanottamme maanne tapahtumien takia. Muistamme uhria ja uhrien perheitä. Puheenjohtaja, Vuosi sitten allekirjoitettiin sopimus, johon liittyvään valvontaan osallistuu nyt kansalaisjärjestöjä, yrityksiä, ammattiliittoja. Kansalaisyhteiskunta voi tehdä oman työnsä tämän tyyppisten sopimusten yhteydessä, mutta se on vaikeaa. Joskus siksi, että on huolenaiheita, jotka halutaan esittää Joskus on tiettyjä vaaroja, jotka liittyvät siihen, että tuonti ja vienti päätyvät epätasapainoon. Kansalaisyhteiskunnan järjestöjen työ voi auttaa siinä, etteivät tällaiset riskit toteudu, vaan sopimuksista tulee menestys sekä teille että Euroopan unionille. Me teemme yhteistyötä yhteistyötä Perussa ja Kolumbiassa toimivien kansalaisjärjestöjen kanssa ja toivomme, että itsenäiset järjestöt, jotka voivat tätä työtä tehdä, voivat siihen osallistua. Me olemme tässä vaiheessa aivan valmiita antamaan oman kokemuksemme käyttöön. Olemme keränneet kokemusta Kolumbian ja Perun sopimuksen allekirjoittajien kirjoittamisesta lähtien. Tuemme mielellämme kansalaisjärjestöjä myös teidän maassamme. maassanne. Kiitos. Kiitoksia ja sitten komission edustaja, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chairman. First of all, uh... Kiitoksia. Aivan ensiksi haluaisin välittää pahoitteluni Euroopan komission puolesta Ecuadorille mm, hyvin traagisia tapahtumia saitte kokea lyhyesti. Me tuemme sitä, että nopeasti saamme voimaan tämän sopimuksen ja e, ennen vuoden loppua on aivan selvää, että tämä on tarpeellisempaa kuin koskaan. Monet nämä näistä alueista, ne jotka ovat kärsineet maanjäristyksestä, e, ovat esimerkiksi sellaisia, jotka hyötyisivät tästä sopimuksesta, joten edelleen työskentelemme, jotta saamme sopimuksen aikaan ennen vuoden loppua. Se tarkoittaa sitä, että kummankin osapuolen pitää hoitaa oma tehtävänsä sekä Ecuadorin että EUn. Ja Ecuadorin puolesta me luotamme siihen, että Ecuador edelleen hyväksyy kaikki tarvittavat menettelyt, jotta se voi hyväksyä täysin tämän sopimuksen E, ensimmäinen ensimmäistä ensi vuoden e, alussa siis. E, se tarkoittaa kaupan esteiden poistamista ja siihen tarvitaan tosiaan mahdollisia toimenpiteitä, joilla puututaan talouden haasteisiin. Joten tähän sovelletaan VTO-sääntöjä, mutta me olemme kyllä läheisessä kontakteissa ja mielestäni yhteistyö on sujunut erinomaisesti ja meillä on sellainen vaikutelma, että asiassa edetään oikein hyvin. EUn puolesta meidän pitää hoitaa omat tehtävämme ja komissio on antanut ehdotuksensa neljässä huhtikuuta. Meillä oli jo ensimmäinen kokous neuvoston kanssa, jossa keskustelimme ehdotuksesta. Asia meni oikein hyvin. Odotamme eh, seuraavia vaiheita. Toivottavasti mennään nopeasti eteenpäin, jotta Euroopan parlamentti voisi sitten nopeasti hyväksyä tämän. Eh, sitä hyväksyntää tarvitaan, jotta asiassa voidaan mennä eteenpäin. Kiitoksia. Thanks a lot. Kiitos. Ministeri, haluaisitteko vastata hiukan? Kyllä, kiitos. Ensinnäkin kiitokset sanoistanne ja osanotostanne. Ehkä voisin vastata joihinkin keskustelussa ensin nouseisiin kysymyksiin. Nythän tosiaan tämä prosessi on neuvoston käsissä ja luotamme täysin siihen, että se saa arvoisensa kohtelun ja että me tosiaan maina ja maana, joka olemme kuitenkin eri tasolla kuin Euroopan unionin maat, niin me teemme hyvin tiivistä yhteistyötä neuvoston kanssa. Ja määräajat ovat äh, tiukkoja, mutta silti mielestäni kyllä toteuttamiskelpoisia ja riippuvat äh, tahdosta, poliittisesta tahdosta. Ja tekninen pohjahan jo on olemassa, mutta me haluaisimme, että niin Euroopan unioni kuin Ecuadorkin 31. joulukuuta saisivat sitten tämän sopimuksen voimaan. Totta kai jotkut sektorit maassamme vastustavat sopimusta. Mehän elämme demokratiassa. On toki aloja, jotka eivät sopimusta tue, eivät ole tukeneet eivätkä tue edelleenkään, mutta nämä ovat kuitenkin pieniä ryhmiä yhteiskunnassamme ja pieniä aloja yhteiskunnassamme. Ja kun nyt ajatellaan eh, tilannetta, niin tämänhetkisessä Ecuadorissa, eh, tämänhetkisessä tilanteessamme, kun ulkoisia haasteita on paljon, niin vienti, vienti on hyvin, hyvin merkittävä asia maallemme. Markkinoille pääsy on Ecuadorille keskeisen tärkeää, emmekä me pyydä sen parempia markkinoille pääsyehtoja kuin kilpailijammekaan, mutta haluaisimme samat ehdot ja edellytykset kuin mitä kilpailijoillamme on. Kuka tahansa, joka tarkkailee Ecuadorin talouselämää, ja tämä on tietenkin, tällä on sisäinen ja ulkoinen ulottuvuus, niin kaikki tietävät, miten suuri merkitys tällä sopimuksella olisi meille. Mutta toki aina on ihmisiä, aina on aloja, jotka täysin perustellusti ö, omalta kannaltaan sopimusta vastustavat. No sallittehan, että että puhun nyt hiukan Ö, siitä, miten tämä tilanne on kehittynyt prosessin aikana. Siis prosessin käynnistyessähän meillä oli tiettyjä mm, avoimia kysymyksiä EUn ja Ecuadorin välillä, myös kaupallisia sellaisia. Ja toiseksi nyt olosuhteet ovat muuttuneet. Olosuhteet ovat muuttuneet, joten e, enää ei esitetä samoja kysymyksiä, enää ei kysytä samaa kuin aiemmin, kun nyt puhutaan eh, ei tietenkään keskustelu ole nyt samaa kuin mitä se oli silloin, kun eh, naapurimaillammekaan ei ollut eh, vapaakauppasopimusta EUn kanssa. Tietenkin meidän on sopeuduttava uusiin olosuhteisiin. Nyt kaikilla naapureillamme tämä sopimus on. Ja Ecuadorissa tosiaan kaupan volyymi Ecuadorin ja EUn välillä on kasvanut merkittävästi arvoltaan, mutta myös volyymiltaan. Viime vuonna 2015 kasvu oli 1,6 prosenttia, mitä tulee siis kaupan volyymiin. Ja kyllä tämäkin täytyy muistaa. Ja kiitos muuten sanoistanne, edustaja Sahadil. Kiitos tuen sanoista Kun puhutaan ilmaisuvapaudesta, tästä kysyttiin, niin hyvin, hyvin helpostihan me pystymme osoittamaan, että maassamme on ilmaisuvapaus. Arvoissa edustaja Rodriguez, katsokaa vaikka tämän päivän sanomalehtiä. Ottakaa, ottakaa tämän päivän sanomalehdet voitte nähdä, että ne ovat hyvin kriittisiä esimerkiksi hallinnon suhteena. Näin voitte aivan omin silmin nähdä, että että eh, ilmaisuvapaus toteutuu maassamme. Tiedotusvälineet saavat esittää kritiikkiä, mutta niin kuin Euroopassa ja Yhdysvalloissa esimerkiksi, niin aivan ilmeistä on, eh, että eh, kunnioitetaan sitä olettamusta tai lähtökohtaa, että uutisointi on rehellistä. Ja tietenkin on kunnioitettava muun muassa yksityisyyden suojaa ähm, ja niin edelleen. Mutta katsokaa nyt ihmeessä äh, meidän tiedotusvälineitämme, vaikkapa äh, netissä julkaistavat sanomalehdet tai TV tai radio, niin ne kyllä, kyllä puhuvat äh, kaikki hyvin, hyvin avoimesti ja vapaasti mm, erityisesti ulkoiset paineet, jotka ovat maahamme kohdistuneet, ovat johtaneet siihen, että olemme joutuneet hyväksymään tiettyjä äh, leikkausehdotuksia, mutta nämä toimet kuitenkin toteutetaan kaikki muun muassa VTOn sääntöjen mukaisesti, siis eh, ne toimet, joita Ecuadorin hallitus toteuttaa, ovat aina eh, monenvälisen järjestelmän sääntöjen mukaisia, eli eh, maailmankauppajärjestön määräysten mukaisia. Ecuadorilla on hyvin monenlaisia haasteita. Meillä oli vaikea tilanne jo ennen viime lauantaitakin ja luonnollisesti nyt sitten viime lauantain tapahtumat, eli öinen maanjäristys ähm, lisäsivät vielä tätä haastetta. Ja maamme tilanne on nyt tällä hetkellä hyvin vaikea. Meidän täytyy ryhtyä toimiin ja reagoida tietenkin aina kuitenkin kunnioittaen monenvälistä järjestelmäämme ja kunnioittaen VTOn sääntöjä. Kiitos. Thanks a lot. Kiitokset ministeri. Olipa mukava, että tulitte vieraksemme. Ja nyt todella kaikki teemme parhaamme tämän sopimuksen aikaansaamiseksi. Mehän olemme kirjoittaneet kirjeen Alankomaille puheenjohtajavaltiona. Pyrimme me tätäkin kautta vielä nopeuttamaan menettelyä ja toivottavasti saamme myönteisen lopputuloksen aikaan niin, että tässä ei synny minkäännäköistä ongelmaa teille. Ja kiitos oikein paljon ja todella kaikkea hyvää teille ja maallenne. Kiitos paljon.